So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja. No niin, arvon kollegat, tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Maanantai-iltapäivänä aloitamme uuden työviikon. Ich darf alle herzlich begrüßen. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Esityslistan ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen. tiedät, että huomenna ei järjestetä täysistuntoa, joten voimme järjestää suunnitelmien mukaan tämän kokouksemme ja olemme pystyneet kuitenkin siirtämään muutamia kohtia huomiselle. Jos teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin esityslista voidaan hyväksyä. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. 19. päivä tätä kuuta Koreper teki päätöksen siitä, miten Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ilmoitet, olisi ilmoitettava YKssa omat päästövähennykset lukuina 20 kautta 30 prosenttia, eli nämä ilmoitukset pitää jättää tämän kuun loppuun mennessä. Eli 20 kautta 30 sitten vielä kaksi asteriskiä. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole liitteen yksi mukaisia jäsenvaltioita. Ja mitä tulee 30 prosenttiin, niin tähän liittyvä asteriski tarkoittaa sitä, että tästä tulee sitova siinä vaiheessa, kun saadaan aikaiseksi vastaavanlainen kansainvälinen sopimus, eli että kaikki muutkin kansainvälisen näyttämön toimijat sitoutuvat näihin ilmastosuojelutavoitteisiin. De Boer on ilmoittanut, että 31. päivä ei olisi mikään deadline sinänsä, vaan tällainen välietappi. Minua kyllä ihmetytti jo Kööpenhaminassa, että tässä vaiheessa tällainen päivämäärä on hyväksytty. No, sellainen hyväksyttiin suosin osoituksen ja nyt voitaneen olettaa, että se myöskin pitää. Ja voitaneen olettaa, että hyvin monet vasta myöhään, toivottavasti ei hirveän myöhään, jätä näitä in, ilmoituksiaan ilmastonsuojelun sihteerille ilmastonsuojelusihteeristölle. Mitä tulee sitten IPPC-lukemiin, Himalajan jäätiköiden sulamiseen, tähän liittyen on sattunut melkoinen kömmähdys, joka ei olisi missään nimessä saanut tapahtua. Eihän niin voi olla, että kokousasiakirjasta ja lehdistöartikkelin perusteella tehdään jonkinlaisia johtopäätelmiä, jotka eivät pidä missään nimessä paikkaansa. Tämä tietenkin antaa uutta pontta niille kriittisille tahoille, jotka suhtautuvat vähemmän suopeasti tähän ilmastonmuutosasiaan. No IPPC esitti anteeksi pyyntönsä saatiin selvitä siihen, mistä tämä johtui, mutta tietenkin aina pitää olla avoinna kritiikille, mutta tietenkin tilanne on edelleen sama, eli ilmastonmuutos on fakta ja se on ihmisen aiheuttama ja me emme missään nimessä voi hyväksyä, että tällaisia tekstejä julkaistaan. Eli että monet tahot käyvät tämän tekstin läpi ja sitten yksi, kaksi informaatio on jotain muuta. Siis venäläinen tieteen edustaja oli muuttanut vahingossa ilmeisesti vuosiluvun 2050 vuosiluvuksi 2035, mutta tietenkään semmoista ei saa sattua. Ja 19. tammikuuta komissio antoi tiedonantonsa aiheesta vaihtoehtoja biodiversiteettikonseptiin liittyen ja unionin biodiversiteettitavoitteet vuoden 2010 jälkeen. Tämähän on aihe, jossa tulemme kuluvana vuonna käsittelemään. Asiakirja on jo tarjolla ja myöhemmässä vaiheessa mekin tulemme sitä täällä valiokunnassa käsittelemään. Ja meidän valtuuskuntammekin lähtee lokakuussa Nagojan kymmenenteen sopimusosapuolten kokoukseen. Siinäpä taisivat olla kaikki puheenjohtajan ilmoitukset. Ja nyt pääsemmekin pöytäkirjojen hyväksymiseen. Pöytäkirjat kokouksista, jotka järjestettiin 23. marraskuuta ja 30. marraskuuta-2. joulukuuta vuonna 2009. Jos ette kokouksen loppuun mennessä mitään huomautuksia esitä, niin pöytäkirjat on siten hyväksytty. Näin pääsemmekin jo esityslistan kohtaan neljä. Aiheena uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle. Esittelijänä toimii Kartika Liotard niin, herra puheenjohtaja, istun täällä takana. Yeah. Niin, aina vaan enemmän vasemmalla. Niin, minä luulin, että mitä kauempana vasemmalla sen parempi. No niin, esitteli, olkapa hyvä. Ja, ik, uh, ik heb een rapport. Het was... Tämä on hyvin lyhyt teksti. 1500 merkkiä yritin mahdollisimman ytimekkäästi ja lyhyesti esittää tämän asian. ja hyvä yhä useampia kalatuotteita tuotetaan vesiviljelyn avulla ja tätä täytyy käsitellä kriittisesti ja omassa tekstissäni ehdotan, että vesiviljelyn pitäisi olla kestävää ja sosiaalisesti hyvin toimivaa, eli ettei ihmisiä saada estää yrittää saamasta saada tyydyttää omia perustarpeitaan, eli että saada vettä ja elintarvikkeita ja asumuksia. Ja mehän tiedämme, että esimerkiksi Intiasta löytyy ihmisiä, joita on ajettu pois omilta asuinmailtaan ja nämä tätä kautta vapautuneet alueet on käytetty toisenlaisiin tarkoituksiin ja nämä karkotetut ihmiset sitten ovat joutuneet melkoisten sosiaalisten ongelmien keskelle. Ja ehdotuksissanikin sanon, että meidän tulisi lähteä siitä, että me tunnustamme, että kalatkin voivat kärsiä stressistä ja kivusta, eli eläinten hyvinvointiaspektitkin täytyisi huomioida. Ja pyrinkin ehdotuksillani estämään vesiviljelyyn liittyvät ongelmat. Meidän näkökulmastamme katsottuna se voisi liittyä muun muassa biodiversiteettiin ja eläinten hyvinvointiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Ja meidän täytyy huomioida, että kyse on eräänlaisesta uudesta bioteollisuuden alasta. Ja tähän liittyy monia ongelmia, joista meidän on vain opittava ja meidän täytyy pyrkiä estämään tällaisten ongelmien uudelleen syntymisen. Kun katsotaan näitä ehdotuksia, niin joilla voidaan estää näiden ongelmien syntyminen, niin täällä sanotaan, että meillä pitäisi olla selkeitä, hyvin toimivia sääntöjä, joilla voidaan kitkeä huonot käytänteet pois toiminnasta, jotta vesiviljely olisi kestävää ja eläinten hyvinvointia kunnioittava. Me tarvitsemme myöskin kestävälle pohjalle rakentuvan sertifiointijärjestelmän, Eli tässä pitäisi huomioida sekä ympäristö, sosiaaliasiat, elintarviketurvallisuus, eläinten hyvinvointi sekä taloudellisluonteiset kysymykset. Ja viittaan ehdotuksissani myöskin sen, että meidän tulisi huomioida myöskin se, että vesiviljely tuo mukanaan monia tuotantomenetelmiä ja tämä tarkoittaa, että meidän pitäisi ottaa tässä yhteydessä huomioon myöskin uusi elintarvikeasetus. Ja toivoisin, että kollegoillani olisi vielä enemmän, vielä lisää hyviä ehdotuksia, jotta tätä tekstiä saataisiin parannettua. Tietenkin 1500 merkkiä ei ole hirveästi, mutta minä yritin tällä tekstimäärällä kuitenkin saada ne keskeisimmät asiat sanottua. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia teille. Lyhyt teksti, mutta sitäkin tärkeämpi ja kuten sanoitte, niin tällaista tuotantomenettelyä käytetään maailmanlaajuisesti ja myöskin Euroopassa enenevässä määrin, ja tästäpä syystä tämä on erittäin tärkeä teksti. Ja nyt puheenvuorojen kollega Seber. Kiitoksia, haluan kiittää esittelijä lyhyestä, mutta ytimekkäästä ja sisällökkäistä mietinnöstä. tässä on, tämä on, tässä on itse asiassa puhutaan vain lähinnä alan ongelmista, vaikka se on kuitenkin siitä on tullut erittäin tärkeä toimeentulon lähde monille ja siitä täytyy miettiä myöskin kaikkia positiivisia seikkoja, mitä äh, tähän liittyy. Että pelkästään ole kuitenkaan nyt kysymys kielteisiä ilmiöitä sisältävästä äh, elinkeinosta, että, että sieltä voidaan ottaa todellakin muutamia myönteisiä seikkoja esillä. Meidän ryhmällämme on tietysti tärkeää, että, että näin tuotettu kala on turvallista elintarvikkeeksi ja että myös noudattaa sitten eläinsuojelun kaikkia määräyksiä. Se on tietysti tärkeää, mutta myöskin kuluttajaturvallisuutta pitää tässä painottaa ja korostaa. Ja jonkinlainen jäljitettävyys tällaisten kalojen osalta olisi niin ikään hyväksi kaloja, joita sitten kulutetaan. Ihan samoin kuin esimerkiksi naudanlihasektorillakin, että siitä, sitä kautta voitaisiin sitten jäljitettävyydellä parantaa tätä turvallisuutta. Tämä koskee paitsi yhteisön sisällä myös tuotettua kalaa myöskin ulkopuolelta ei jäsenmaista tuotua kalaa. Sitten nämä vesiviljelytuotteet ovat seikkoja, otan seikka, jolla on paljon, paljon äh, myönteisiä piirtejä. Ne täytyy ottaa sitten, ottaa, ottaa nämä myönteiset Äh, esimerkiksi eläinsuojelujen sellaiset seikat huomioon ja voitaisiin sitten äh, kaiken kaikkiaan sitten sitä kautta parantaa tilannetta, niin kuin tässä on jo hahmoteltu. Ähm, kiitoksia, kollega Stevenson. Thank you very much, President. Uh, first of all, President, take my uh, position sitting. Kiitoksia, herra puheenjohtaja niin se, että istun täällä, niin se nyt ei välttämättä kuvasta sitä, mikä on tämä poliittinen suuntaumuksen, niin no tämä nyt sattui vain olemaan vapaa paikka. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle tästä erittäin tärkeästä tekstistä ja kalastusvaliokunnassa tästäkin tullaan järjestämään oma kuuleminen ja kun katsotaan johdantoosaa, niin esittelijä viittaa siihen, missä määrin potentiaalia liittyy vesiviljelyyn. Erityisesti viime vuosien aikana EUn ulkopuolisille toimijoille olemme antaneet vetomahdollisuuden. Kymmenen vuotta sitten me olimme johtavassa asemassa ja kun kysyntä on kasvanut terveellisten kalajalostustuotteiden saralla, niin meidän halukkuutemme toimia edelleenkin edelläkävijänä – koska periaatteessa meiltä löytyvät ideaalit tuotantomahdollisuudet ja myöskin tiede on korkeatasoista, mutta siitä huolimatta olemme antaneet Chilen, Vietnamin ja Perun kaltaisten maiden ajan meidän ohitsemme ja tuovan meidän markkinoillemme tuotteita, jotka eivät vastaa lähelläkään niitä standardeja, joita vaadimme meidän omilta tuottajiltamme. Ja kalankasvattajat ovat kertoneet minulle, että syynä tähän on se, että ennen kuin he voivat myydä yhtään mitään, niin heidän pitää huomioida 300 erilaista, 400 erilaista määräystä, jotka liittyvät sekä öö, kalastukseen, ympäristöön ja muihin. Myöskin jäsenvaltiotasolla on erilaisia määräyksiä, alueen paikallistasollakin jopa määräyksiä, jotka hankaloittavat heidän toimintaansa. Heidän on lähes mahdotonta toimia ja viimeisten vuosikymmenten aikana voidaan sanoa tilanteen muuttuneen likaisesta, epähygienisestä toiminnasta hygieniseksi, ensiluokkaiseksi tuotantoalaksi, joka tarjoaa Euroopan laajuisesti kymmeniä tuhansia työpaikkoja myöskin syrjäseuduilla. Ja merikalastus samanaikaisesti on volyymiltaan pienenemässä, joten meidän tulisi todellakin suosia kaikin mahdollisin keinoin, kuten tämän tyyppisin asiakirjoin vesiviljelyä. Mutta kun katson viime vuoden lukuja, 65 000 tonnia pangasiaskalaa tuotiin Vietnamista. Kyse on kalalajista, jota kasvatetaan Mikon suistossa, suiston alueella. Siellä tämä Mikon joki on erittäin likainen ja tässä viljelyprosessin aikana käytetään juuri tätä saastunutta vettä. Siitä on löytynyt dioksiineja, arsenikkiäkin, jopa PCBtä. Ja olen kuullut sanottavan, että joihinkin kaloihin ruiskutetaan Kiinasta ostettuja hormoneja. Ja sillä on pyritty varmistamaan, että mädin määrä on mahdollisimman suuri ja että kala kasvaa hyvin nopeasti. Eli 65 000 tonnia tällaista ällöttävää kalaa tuodaan Eurooppaan ja sitä myydään meidän kaupoissamme vietnamilaisen pangan nimikkeellä. Ja hinta on 2,5 euroa per kilo, eli huomattavan paljon alhaisemmalla hinnalla kuin mitä meidän tuottajamme saavat. Ja muun muassa espanjalaiset kalastajat ovat protestoineet tätä käytäntöä vastaan. Ja on yllättävää, ettei komissaari oli puuttunut tähän asiaan, muun muassa tähän tuotantoprosessin Vietnamissa, kun niitä kaloja ja kalatuotteita saadaan tuoda unionin alueelle. Sanottakoon, että Filippiineiltä tulee kyllä korkealaatuista tavaraa, mutta ei kuitenkaan Vietnamista. Ja minäkin kyllä ehdottaisin, että Euroopan vesiviljelyn kannalta olisi hyvä, jos me voisimme jollakin tavalla panostaa juuri tuotavan, tuotavien tuotteiden valvontaan, laadun valvontaan. Eli että pyrkisimme toisaalta myöskin vähentämään tätä sääntelyä ja byrokratiaa. Eli kyllä meiltä löytyy halukkuutta tuottaa laadukkaita vesiviljelytuotteita eurooppalaisille markkinoille, mutta meidän pitäisi antaa viljelijöille mahdollisuuden tähän. Eli myöskin, eli tästä syystä myöskin tuontitavaroihin pitäisi soveltaa tiukkoja määräyksiä, mutta ehkäpä meidän pitäisi lähteä lähteä ensinnäkin keventämään eurooppalaisten viljelijöiden, kalan kasvattajien tätä työtaakkaa. Kiitoksia. Seuraavana Kriton Arsenis. Kiitos kovasti. Puheenjohtaja vesiviljely on erittäin tärkeä elinkeino siitä ylläpitää monia perheitä. Se täytyy tietysti olla sitten kaikkien direktiivin ennen päätarkoitus siis. Mietintö, mietintö menee varsin hyvään suuntaan. Muutama seikka haluaisin painottaa. Ensinnäkin äh, kuluttajan suoja, kuluttajan turvallisuus, äh, sitten ympäristö, tietysti äh, mitä kalarehuissa ja, ja antibiooteissa, kalarehut ja antibiootit aiheuttavat sitten ympäröimällä vesistöllä haittoja. Komission asetusta aset, tiedonnossa pidetään hallinnollisena taakkana. Jos näin on, siihen pitää sitten tietysti pyrkiä puuttumaan, huolehtia siitä, että, että kehitys tässäkin tälläkin saralla tulee olemaan kestävää ja me voimme antaa myönteisen panoksemme tälle kehitykselle. Tietysti vesiviljelyyn pitää suhtautua vielä sen eriytyneesti, ei se kaikki ole samanlaista, on suuri ero monikansallisten ja, ja pienten perheviljelmien välillä. Uusi teknologia on tärkeää ottaa huomioon. EU-teknologiaa ei välttämättä, äh, sitä ei mielletä PK-sektoria suosivaksi tai perheyrittäjiä suosivaksi mitenkään. Äh, äh, komission tiedonnossa peräänkuulutetaan tällaisia ohjausasiakirjoja ja mitä tulee vesiensuojeludirektiiviin myöskin, se täytyy ottaa huomioon. Ja mistä meidän kantamme tulisi painottaa sitä, että tätä ei pidä millään tavalla toteuttaa biodiversiteetin säilymisen kustannuksella. Davis. Kiitoksia seuraavana Chris Davis. 70% of the fish we... Kiitos puheenjohtaja. 77 prosenttia, jota syömme, on pyydystetty EUn ulkopuolisilta vesiltä. Ja tämä on todella suuri luku ja se osoittaa eron kysynnän ja tarjonnan välillä. Meidän täytyy, miten siis voidaan puuttua siihen, että täytyy kehittää vesiviljelyä. Tarvitaan yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi Skotlannin toiminnasta. Olen hyvin tietoinen siitä, no on erilaisia pelottavia tarinoita, jotka liittyvät vesiviljelyyn Euroopan ulkopuolella. Ja se liittyy muun muassa sairauksiin, joita kaloissa on tavattu. Ja tähän on kuitenkin puututtu sitten esimerkiksi antibioottien suurella käytöllä. Ja kun sitten kalat keskityt yhteen paikkaan, tai kun yhteen paikkaan saasteet keskitetään, niin tämä todellakin saastuttaa vedet ja taudit tarttuvat kaloihin. Näistä asioista me täällä puhumme. Kaikkia näitä asioita käsitellään lehdissä, joita minä luen, sanotaan kuitenkin EU:ssa, että vesiviljely on ympäristöystävällistä, terveellistä ja niin edelleen. No, minä kuitenkin luen näitä pelottavia tarinoita, enkä koskaan sitä hyvää puolta asiasta, ja minä toivoisin, että komissio pitää mielessä nämäkin asiat ja todellakin tekevät muistinpanoja, koska meidän täytyy miettiä sitä, miten me puutumme näihin asioihin, mistä me oikein tulemme, mihin me olemme menossa, miten me voimme vertailla eri muun muassa merentakaisia maita ja niin edelleen. Komission kertomuksessa on useita asioita mukana, joista Struan Stevensonkin jo puhui. Esimerkiksi se, että täytyy varmistaa, että kolmannet maat noudattavat tiettyjä EU-lainsäädännön mukaisia standardeja. No, tämän pitäisi sekä tavalliseen kalastukseen että vesiviljelyyn päteä ja muun muassa äh, myydyn kalan laatu on hyvin tärkeä asia. Pitää voida varmistaa, ettei minkäänlaisia tartuntariskejä äh, ole. Esimerkiksi, että myytäisiin sellaisia kaloja, joissa on paljon raskasmetalleja. Ja muitakin kysymyksiä haluan tuoda esiin. Ensinnäkin hyvin selkeä ääriesimerkki, äh, sinitonnikala. ja toisissa tapauksissa suhdeluku voi olla yhteen, yksi, yhden suhde yhteen, kun joissakin toisissa se on ihan jotain muuta, yhden suhde neljään esimerkiksi. Ja komissio esimerkiksi on sanonut, että no mikä nyt on tilanne, miten voimme parantaa tätä, miten me voimme hukkakalastusta torjua. Kyllä, meillä on mahdollisuus vielä löytää sellaista kalaa, joka, jota ruokitaan muilla kaloilla tai jotka syövät muita kaloja. Ja tämä liittyy myöskin luonnon monimuotoisuuteen ja siihen, miten kaloja kasvatetaan vesiviljelyn alalla. Mutta mikä sitten taas on kysyntä supermarketeissa, mitä kuluttajat haluavat? Olen siis tyytyväinen tähän mietintöön ja tämä keskustelu on ollut hyvää. Täytyy kuitenkin toimia mahdollisimman tehokkaasti ja meidän täytyy varmistaa, että saavutamme tavoitteet, joita, joihin me pyrimme. Ja se on se, että vesiviljely olisi ympäristöystävällistä ja tukisi hyvinvointia ja niin edelleen. Kiitoksia seurani Griffin. Tässä on todellisia haasteita tämän asian tiimoilta. Tämä nopeasti kasvava äh, elinkeino, hyvä äh, mietintö kohdassa A, kun on, on luoteltu nämä, nämä ongelmat, mahdolliset ongelmat. Siinä äh, puhutaan tästä hiilidioksidista, joka on itse asiassa lannoite ja tämä on näitä kemikaaleja, joita esimerkiksi makeissa vesissä löytävataan, VCP ja, ja näitä mutta geenejä, jotka aiheuttavat sitten ravintoketjussa muutoksia, vaikka nämä eivät olekaan vesiviljelyn sivutuotteita, mutta ovat kumminkin siihen kiinteästi kytkeytyviä esimerkiksi kertovat, kuulleet näistä hermofriitikaloista ja todettu, että nämä samat kemikaalit voisivat sitten myöskin ihmisten <clears throat> lisääntymiselimiin vaikuttaa samalla tavalla kuin kaloinkin. Eli kyllä tämä on merkittävä asia, tämä asia joka on otettu, otettava huomioon. Ja se on tietysti heikentänyt luottamusta tähän kasvavaan merkittävään elinkeinoon. Thank you, Esther Lange. Kiitoksia sitten Esther Delange. Näin. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Paul McCartney ensin meidän sanoi, että meidän tulisi maanantai-päivä pyhittää muille kuin lihatuotteille. No, tarkoittaako tämä nyt sitä, että meidän pitäisi luopua jossain vaiheessa jonain päivinä myöskin kalatuotteista? No, sinänsähän vesiviljely toimii tekstissähän viitataan vain ainoastaan näihin negatiivisiin puoliin. No ymmärrän, mistä kenkä puristaa, koska tila ei ollut kuin 1500 merkkiä, niin kuin täällä sanottiin. Me tiedämme, että meidän tulee myöskin vesiviljelyn avulla tarjota elintarvikkeita ihmisten käyttöön ja ympäristöystävällisesti, ainakin silloin, kun tuotantoprosessit toimivat. Eli tämä maininta on ihan paikkansa pitävä, mutta pari huomiota. Itse en voi kovinkaan paljon tähän prosessin lisätä, mutta niin kuin John Stevens totesi, hän oli ihan oikeassa. Komissiotahan on pyydetty tarkastelemaan, miten tietyissä Aasian maissa, kuten Vietnamissa, tai muissa maissa käytetään näitä epäilyttäviä tuotantoprosesseja. Eli täällähän on viitattu näin erinäisiin aineisiin ja raskasmetalleihin, joita on lyödytty näistä kalatuotteista, joten kyllähän meidänkin valiokuntana tulisi tarkastella tällaisten tuotteiden terveysvaikutuksia. Joten ehdottaisin sellaisen tarkistuksen, jossa pyydettäisiin komissiota tarkastelemaan tätä asiaa tältäkin kantilta. Ja sitten toinen asia, nämä maailmanlaajuisesti esillä olevat ongelmat johtuvat suurimmaksi osaksi näistä lainsäädännöllisistä eroista. Monet tuottajat sanovat, että he mielellään siirtyvät Chileen, koska siellä määräykset ovat höllemmät joten meidän täytyisi pyytää komissiota varmistamaan, että tuotteet, jotka eivät vastaa eurooppalaisia vesiviljelystandardeja, niin sellaisia tuotteita ei saisi myöskään päästä eurooppalaisille markkinoille. Eli mikäli emme tähän rehellisesti ja suoraselkäisesti puutu, niin minä en usko pääsevämme eroon näistä ole näistä ongelmista. Ja todellakin toivoisin, että nämä kaksi tarkistusta niin voitaisiin hyväksyä. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Anna Rosbach. Niin, kiitos puheenjohtaja. On melko hankala löytää tähän uusia kysymyksiä, koska niitä on esitetty jo niin paljon. Kiitos tästä tekstistä, kiitos Truanille, kiitos Chrisille. Todellakin esititte erinomaisia kysymyksiä. Kuitenkin yksi kysymys vielä Kartikalle. Haluaisin tietää, onko nyt tarkasti arvioitu sitä, kuinka paljon tilaa yksi kalaa tarvitsee näissä altaissa. Mehän tiedämme, että kalat tuottavat stressihormonia, jos niitä on liikaa yhdessä paikassa. Ja sitten taas stressi saattaa tota, johtaa useisiin sairauksiin, jotka voivat edelleen vaikuttaa siihen, mitä meidän vatsoissamme tapahtuu. Näin ollen haluaisin tietää, kuinka paljon altaissa tarvitaan tilaa per kala. Olisiko joku tutkimus, joka todellakin osoittaisi sen tarkasti, kuinka paljon tilaa vesialtaissa tarvitaan per kala? Seuraavana kollega Skilakakis. Mr. President. Kiitos Puheenjohtaja, muutama huomio. Ensinnäkin siitä sananen, että, että, että tämä että äh, mietintö heijastelee sitä, että vesiviljely on myönteinen seikka tai asia, johon pitää suhtautua varauksin. Minusta tässä on äh, yksi pääasia unohtunut, pääperiaate unohtunut. Vesiviljelyn ansiostahan kykenemme säästämään osia ympäristöstämme, eli näitä seutuja, joissa kalastetaan tai jätetään kalastamatta, paitsi Euroopassa, myös muualla maailmassa. Mehän tiedämme, että ryöstökalastuksen uhat ovat todelliset ja maailmanlaajuiset. Minun mielestäni se on otettava tässä, tai se on pantava tähänkin mietintöön eh, näkyviin. Ei tämä ole mikä tahansa elinkeino, vaan tällä on myönteisiä, eh, ympäristöpoliittisesti myönteisiä vaikutuksia. Olen eh, muiden kollegojen kanssa yhtä mieltä siitä, kun he puhuvat epäoikeudenmukaisesta kilpailusta – se, ähm, mitä tulee äh, sekä näihin ympäristöuhkien torjumiseen että kansanterveyteen. Minusta tätä olisi komission suuntaan korostettava. Nämä kaksi seikkaa halusin mainita. Kiitos. Sitten viimeisimpänä Corinne De Page. Kiitos puheenjohtaja. Vesiviljelykysymys on aihe, joka on tuttu myös kestävän kehityksen alalla. Tarvitsemme siis todellakin kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Vesiviljelyhän on oikeastaan syntynyt sen tilanteen johdosta, että tiettyjä kalalajeja koko ajan häviää ja myös Tämä johtuu ennen kaikkea liian suuresta kulutuksesta. Tämän takia on siis alettu kehittää vesiviljelyä, mutta kuitenkin tiedämme, että vesiviljelyssä käytetään hyvin pieniä kalalajeja ravintona suuremmille kalalajeille. Minä haluaisinkin tietää, että miten voisimme luoda kokonaisvaltaisen lähestymistavan puuttuaksemme tämän, tähän asiaan ja kiitänkin valmistelijaa näistä monista seikoista, jotka hän on lausuntonsa ottanut mukaan. Haluaisin myöskin todeta sen, että aina kun käsittelemme ympäristöongelmaa ja varojen käyttöä, niin en haluaisi, että päädymme ratkaisuun, joka luo taas uusia ongelmia, joiden suuruutta emme oikeastaan osaa edes arvioida. Miten me siis voisimme varmistaa sellaisen vesiviljelyn, joka on kestävää tässä nykytilanteessa, ajatellen ennen kaikkea kalalajeja? ja niin, ettei ongelmaa siirretä Chileen tai johonkin muualle, koska sehän ei ratkaise lopulta mitään. Minä en siis tässä nyt esitä kysymystä tai anna vastausta, vaan ennen kaikkea haluan tuoda esiin metodologiset kysymykset. Vesiviljely on nyt tullut sellaiseen tilanteeseen, että siihen liittyy paljon yleisiä ongelmia, jotka ovat yleisiä ongelmia myöskin muilla aloilla. Aina kun havaitaan, että luonnonvaroja tai varoja on entistä vähemmän ihmiskunnan käytettävissä. Miten siis voitaisiin vähentää tekemiemme valintojen vaikutusta ja oman käytöksemme vaikutusta niin, että emme ainakaan tekisi yhtään huonompia päätöksiä kuin tilanne, jossa nyt jo olemme. Ja, ich war kürzlich bei einer Konferenz äh, bei mir in meiner Stadt. Kiitoksia. Hiljattain osallistun konferenssiin ja kuulin, että useimmat tuotantolaitokset on taas suljettu, koska järjestelmä ei toiminut, infektioita, sairauksia kävi ilmi, eli tämä oli tuhon tuomittu yritys. Kyse on siis hankalasta prosessista. Monet yrittivät rikastua yön yli ottamatta asioista riittävästi sil- selvää ja miljoonat kalat kuolivat. Kyse on eräänlaisesta tieteen alasta. Se vaatii tietämystä ja taitoa varsinkin tällaisissa kalankasvatusaltaissa ja jos ei tiedetä, miten homman pitäisi hoitaa, hoitoa, niin silloin kyllä ollaan hakoteillä. Niin, komissiota on pyydetty tarkastelemaan näitä laatustandardeja EUn sisällä ja sitten maahantuonti, valvonta. Ja kollega Weissengerber varmaankin voisi kertoa meille aiheesta vähän lisää. Ja, Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin muistuttaa hieman tämän aloitteen taustoista. Me olemme kuulleet täällä nyt osia siitä yleisestä keskustelusta, joita komissio on jo kaksi vuotta käynyt tästä aloitteesta. Ensinnäkin lähdimme liikkeelle yhteenvedosta. Monet täällä jo mainitsivatkin sen, että yleisesti ottaen vesiviljelyssä on kyse voimakkaasti kehittyvästä teollisuuden alasta. Sillä tavalla pyritään vastaamaan äh, kalatuotteiden vähyyteen tai puutteeseen niistä. Kun puhutaan vesiviljelystä, niin täällä puhutaan kaikkien mahdollisten vesieliöiden kasvatuksesta, olipa sitten kyse kasveista tai eläimistä, mutta erityisesti EU:ssa eläimen kohdalla on kyse sekä kaloista että muista meren elävistä. No sitten näihin taustoihin. Kuten jo sanoin, komissio lähti liikkeelle siitä toteamuksesta, ja se perusti tämän työnsä 2002 julkaistuun kertomukseen, niin erityisen tärkeänä asiana on pidetty juuri ympäristönäkökohtia, kestäviä ympäristönäkökohtia, nimittäin sitä, että kaikkia terveydellisiä määräyksiä noudatetaan niin kuluttajien kuin kalojen, kalalajien suojelemiseksi. Kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana on havaittu, että EUn tuotanto ei ole muuttunut juuri mihinkään yleisesti. Noin 1,2-1,3 miljardia tonnia on ollut jatkuvasti vuosittainen tuotantoluku. 2007 vuonna sitten aloitimme osapuolten kuulemisprosessin, jotta voisimme saada selville, miksi tilanne pysyy jumittaa paikallaan. Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että EU noudattaa ympäristön suojelun ja kuluttajan suojan näkökulmasta mahdollisesti kaikista tiukimpia normeja, mitä on. Ja 2002 strategian yhteydessä muun muassa hyväksyttiin 2002 eräänlaiset säännöt, jotka koskevat EUn ulkopuolelta tulevia vieraita kalalajeja. Me haluamme varmistaa biologisen monimuotoisuuden. Aivan varmastikaan missään tapauksessa me emme halua, että kestävä kehitys muuttuisi jollain tavalla kestämättömäksi, että vesiviljely muuttuisi kestämättömäksi EU, EU-ssa. On tärkeää puuttua asioihin sekä yhteisön tasolla että kansallisella tasolla ja lisäksi täytyy voida kilpailla tuotuja tuotteita vastaan. Tällä hetkellä EUn kuluttaja ei, ei saa riittävää suojaa, kun ajatellaan tuotuja tuotteita. Näin ollen siis kuluttajan suoja ja terveys määräykset ovat hyvin tärkeitä ja niitä noudatetaan EU:ssa, mutta sitten taas EUn ulkopuolella tuotannossa ei noudateta samanlaisia standardeja, joten tilanne on meille hyvin hankala. Me pyrimme jatkuvasti elintarviketurvallisuuteen. Se on oikeastaan koko ihan toinen keskustelu, ja haluamme kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristösuojaan yleensä. En tiedä, haluaisitteko, että vastaan vieläkin yksityiskohtaisemmin johonkin aiheeseen, esimerkiksi ravintoon tai saasteiden vaikutukseen tai uuselintarvikkeisiin tai kloonaukseen. Nämä kaikkihan ovat mukana tuossa lausunnossa. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, ich sehe, Sie haben Fragen bekommen. Äh... Niin, kysymyksiä on esitetty. Olisiko niitä lisää? Chris Davis ja Esther Delange. Olkaa hyvä. Kiitoksia komissiolle tästä selvennyksestä, mutta asiakirjassaan he toteavat, että, että mitä tulee eläinten terveyteen ja kuluttajan suojaan. Komissio varmistaa sen, että kolmannet maat täyttävät vähintään samat määräykset kuin EU-lainsäädännössä on olemassa. E, äsken sanoitte juuri, väiditte juuri päinvastaista, että tätä pystyy valvomaan. E, Esittelekin otti tämän sertifiointiasian esille. Mitä muuta voimme tehdä? Mitä, minkälaisia muita järjestelyjä ylipäätään on olemassa? Mitä vielä, mitä voisimme nyt tehdä? jotta todellakin sitten meidän normiemme ja, ja kolmansien maiden normien välinen ero tulisi näkyviin. Niin, siihen liittyen sanoisin, että komission edustaja viittaa yhtäältä kansanterveyteen ja toisaalta ympäristön ja eläinten hyvinvointiin ja muihin. Kyllä minä tiedän, mitä asetuksessa sanotaan mutta minun mielestäni kansanterveydellisin syin tuotteita voidaan pitää Euroopan markkinoilta. Jos me katsomme vain ja ainoastaan kansanterveydellisiä aspekteja, niin meidän tulisi todellakin käyttää olemassa olevia välineitä tuonnin rajoittamiseksi. Komissio sanoo aina uudestaan ja uudestaan tietenkin, jos kyse on kansanterveydellistä asioista, niin kaikkien tuotteiden, jotka ovat eurooppalaisilla markkinoilla, niin pitää olla turvallisia. No miten komissio sen, sitä valvoo? Samalla tavalla kuin biologisia tuotteita Kiinassa, eli odotat, että Kiinasta tulee jonkinlainen faksi, jossa sanotaan, että meidän tuotteemme ovat äh, luomutuotteita vai käyttekö ihan oikeasti paikan päällä ja katsotte, mitkä ovat ne tuotantoolosuhteet? Ja sittenpä kysyisinkin, teiltä, niin kuin kirjallisesti olen kysynyt, tietenkin voin odottaa neljä viikkoa, että se on käännetty teidän käyttämällenne työkielelle ja sitten, että kuitenkaan vastaa. Eli oletteko valmiita tutkimaan, ihan oikeasti tutkimaan tuotantoolosuhteita talabia, pangafile, kalan ja muiden osalta esimerkiksi Vietnamissa PCB pitoisuudet ovat kaikkien tiedossa ja me tiedämme minkälaisia terveydellisiä riskejä tämä tarkoittaa eurooppalaisille kansalaisille. Eli jos nämä olisivat mustavalkoisella, niin silloin voisimme sanoa, että ah, pitäkää kiinni näistä meidän standardeista ja määräyksistämme, ja jos näin toimitte, niin silloin pääsette myöskin meidän markkinoillemme. Kiitoksia. Kiitoksia ja nyt komissiolle puheenvuoromahdollisuus. Olkaa hyvä. Monsieur President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tähän viimeiseen kysymykseen. Minä olen meripääosastolta, mutta en voi vastata kansanterveydellisiin kysymyksiin. Tänä vuonna aloitetaan tarkastukset. En voi ensisijaisia tai ensisijaisuusjärjestystä tässä antaa, mutta siihen voidaan palata myöhemmin. Sitten eläinten hyvinvoinnista ja kuluttajan suojasta. Kuten tiedätte, niin nämä lainsäädännöt tällä hetkellä – mahdollistavat sen, että voimme asettaa kaupankäynnille jonkinlaisia rajoituksia. Ensinnäkin eläinten hyvinvoinnista, pesieläinten hyvinvointia koskeva direktiivi sisältää eräänlaisen sertifiointimekanismin, jota käytetään kaikkien niiden tuotteiden osalta, jotka voivat tiettyjä tauteja levittää. Eli sertifiointijärjestelmä on, mutta se koskee vain tiettyjä tauteja, jotka on lueteltu direktiiveissä ja jotka voivat olla, tuot, luoda hyvin merkittäviä riskejä. EU:ssa puhutaan kalalajeista, mutta silloinkaan ei viitata kaikkiin mahdollisiin tauteihin, vaan sellaisiin, jotka ovat mukana maailman terveysjärjestön listoilla. Siellä toimii komitea, josta tekin varmaan olette kuullut. Eli kyse on eläinten terveydestä tässä kohdassa. Sitten kuluttajien suojasta. On itsestään selvää, että järjestelmässä on varha, nopea varoitusjärjestelmä. Otetaan näytteitä muun muassa vedestä ja lisäksi pyritään saamaan vastaavia järjestelmiä kolmansiin maihin. Minä en tunne kovinkaan hyvin tarkastajien työtä, käydäänkö esimerkiksi tarkastuksia tekemässä Vietnamista, mutta voin kyllä välittää tämän kysymyksen eteenpäin. On myös vapaaehtoista sertifiointia niin, että toimijat voivat itse tehdä näitä tarkastuksia ja viime vuodesta lähtien tätä varten on myös eurooppalaisia normeja olemassa. Tämäkin järjestelmä puuttuu, perustuu tiettyihin vähimmäistandardeihin, jotka ovat vapaaehtoisia. Ja näin esimerkiksi EUn tuottajat voivat osoittaa riippumattoman sertifiointijärjestelmän avulla, että standardeja on noudatettu. No sitten ihan yleisesti sertifioinnista. En maininnut tätä aiemmin, mutta tällä hetkellä FAO pyrkii määrittämään juurikin maailmanlaajuisesti, minkälaista voisi olla kestävä vesiviljely. Ja kolmen viikon päästä helmikuun puolessa välissä FAO järjestää tästä asiasta teknisen kokouksen ja mahdollisesti Tuolloin keskustelua käydään muun muassa vähimmäistandardeista, joista pyritään sitten yleisesti pääsemään yksimielisyyteen. Komissio joka tapauksessa pyrkii tässä keskustelussa edistämään meidän kriteerejämme ja arvojamme muun muassa ympäristön suojelussa. Arvoisa puheenjohtaja, varmaankin nyt vastasin kysymyksiin. Kiitos. Vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, kollega Weissengerber esitteli. haluatteko sanoa vielä jotain? Olkaa hyvä. Ja heel kort. Ik ben... Kyllä, ihan lyhyesti. Olen erittäin tyytyväinen tähän aika syvällisenkin keskusteluun ja kiitokset kollegoille näistä kommenteista. Niin alkuun me keskustelimme, että pitääkö tästä asiasta ylipäätään tekstiä laatia, joten kyllä ympäristövaliokunnan virike oli paikallaan, eli että tämä teksti laadittiin niin eräät ovat sanoneet, että tämä on hyvin negatiivissävyinen teksti. Tiedän, että tähän olisi voitu kirjata myöskin positiivisia asioita, mutta teksti pituus oli rajoitettu etukäteen. Ja tästäpä syystä halusinkin ottaa esille lähinnä näitä ongelmia, Ja jos haluamme ylikalastusta vastaan taistella, niin silloin meidän täytyy tarkastella juuri näitä negatiivisia seikkoja. Mitä tulee kollega Seberlen ehdotukseen, se on ihan hyvä, eli tämä ekomerkintä, se voisi tuoda mukanaan jonkinlaisia positiivisia vaikutteita parhaista käytänteistä tai muusta vastaavasta. Hyvä ajatus sinänsä. Ja sitten mitä tulee vääristyneeseen kilpailuun maailman markkinoilla, siihenhän komissiokin viittasi. Juuri tästäpä syystä olen ottanut tekstiin tämän kohdan neljä, eli että pyydettäisiin eräänlaista lupamenettelyä käyttöön otettavaksi uuselintarvikeehdotuksessa muistaakseni sanotaan, että myöskin ympäristö ja eläin, eläinten hyvinvointiin liittyvät aspektit pitäisi huomioida. Sitä kautta voitaisiin ratkaista monia ongelmia, mutta jos teillä on vielä parempiakin ehdotuksia, niin olkaa hyvä vaan ja tarjotkaa niitä minulle. Sitten kysyttiin myöskin siitä, että pitäisikö kaloille niin kuin kanoillekin antaa jonkinlainen vähimmäiselintila käyttöön. En tunne nyt näitä lukuja, mutta muistaakseni jotain lukuja on olemassa, mutta minun pitäisi tsekata eläinsuojelujärjestöiltä. Varmaan näitä tietoja löytyy. Ja kollegalla Paason aivan oikeassa todetessaan, että kun tätä asiaa tarkastelemme, niin meidän tulisi paneutua perustavaa laatua oleviin kysymyksiin, eli jos haluamme taistella ylikalastusta vastaan, tai jos emme löydä ratkaisua ylikalastukseen, niin johtaako se vielä toisenlaisiin ongelmiin, joten pitäisiköhän meidän pyrkiä tekemään kaikkemme, jotta näitä ongelmilta voitaisiin välttyä, joten tästä syystä toivon, että voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Kiitoksia. Ja, danke Frau Liot. Kiitokset kollega Liotard. Olette selvästikin innoissanne siitä, että ihmiset ovat olleet näin ponnekkaasti tässä keskustelussa mukana. Toinen päivä ensi kuuta tarkistukset on jätettävä viimeistään ja sitten 23. päivä ensi kuuta äänestys. Sitten seuraavin esityslistan kohtiin 5 ja 6, eli lääkkeitä koskeva lääketurvatoiminta. Eli, eli lääkepakettiin kuuluvista osioista on kyse. Ja nyt esittelijälle Linna McEvenille puheenvuoro. Kiitos äh, puheenjohtaja. Muistutus niille, jotka eivät olleet paikalla täällä viimeksi, kun tästä paketista puhuimme. Äh, Olimme päättäneet niputtaa nämä kaksi äh, asiaa yhteen tähän lääkeaineturvallisuuteen lääkevalvontaan. Siis se on järjestelmä, joka astuu remmiin sen jälkeen, kun lääke on luvan saanut ja, ja markkinoille laskettu. Tämä on erittäin tärkeä kansanterveyden aspekti. Meillä on tietysti kliinisiä kokeita, niille on omat sääntönsä Joskus nämä reaktiot tapahtuvat vasta sitten jälkikäteen, käytön jälkeen, siinä vaiheessa kun tätä lääkettä yhdistetään johonkin, johonkin toiseen, ja siinä vasta sitten ongelmia alkaa syntyä. Saattaa olla hyvinkin sitten hyvinkin turmiollisia vaikutuksia. Nykyisen EU-lainsäädännön nojalla lääkeaineita voidaan auktorisoida keskitetyllä molemminpuolisen tunnistamiseen perustuvalla järjestelmällä jäsenmaiden, jossa yksi maa johtaa sitten näiden er- asianomaisten maiden toimintaa, siis tavallaan koordinoi niitä, jolloin sitten yksi hakemus tehdään yläkäinen lääkevalmistaja tekee EMEAlle, lääkeainevirastolle, lääkevalvontavirastolle yhden hakemuksen keskitetysti esimerkiksi HIV, äh, tällaiset äh, muut, lääkkeet ja muut ovat tämän järjestelmän äh, alaisena. Sitten <clears throat> kun tätä, tätä kestettyä järjestelyä on hahmoteltu tässä nyt käsillä olevassa direktiivissä, ne säännöt, jotka käsittävät tämän keskitetyn järjestelyn, järjestelmän EMEAlle tehdyn hakemuksen, hakemukseen liittyvät seikat. Komissio nyt sitten pyrkii sekä asetuksen että direktiivin määräyksiä päivittämään, mutta siinä, niin niillä on paljon yhteistä. Sen, tämä, nämä muistio, jonka tässä jät, olen tehnyt, viittavat kumpaankin lainsäädäntöön. Avain tällaiseen farmakovalvontaan, joilla pystytään estämään nämä vaaratekijät. Sitten kun ne on saatu tiedet, tiedet, tietoon voidaan sitten paremmin sitten punnita hyötyt ja haita, hyödyt ja haitat ja päättää sitten minkälaiset annoskoot ja, ja muut tulevat kysymykseen, tai joudutaanko lääket, esimerkiksi poistamaan markkinoilta kokonaan. Sitten tällaiset haittavaikutukset raportoissa muodossa, miten niitä sitten seurataan, miten julkiset viranomaiset sitten äh, tarttuvat näihin signaaleihin äh, alan ammattilaisilta äh, ja, ja käyttäjiltä on kokonaisuudessaan tärkeä. Siitähän tässä koko järjestelmässä on kysymys. Eli, eli me järjestö, luomme järjestelmän, joka sitten ää, noteraa nämä haittavaikutukset ja ää, ryhtyy sit, sitten niiden perusteella, johon ryhdytään riittäviin toimenpiteisiin järjestelmä on ollut voimissa muutaman vuoden. Jäsenmaat ovat tehneet yhteistyötä tässä yhteydessä ja komissio on vielä huomannut nyt sitten, että tätä yhteistyötä voidaan entisestään parantaa koskien lääkkeiden vaaratekijöitä ja haittavaikutuksia. Mitä enemmän näistä kielteisistä vaikutuksista tiedetään, sen parempi, ja mitä useammat niistä tietävät, sen parempi. Se, sitten voidaan reagoida tehokkaammin, ja sitten tähän reaktioon taas vastaavasti puut, paneutua niin, että se johtaa toimenpiteisiin. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana Euroopan komissio on tällaista keskitettyä, keskitettyä tietopuulia kehittänyt Eurovigilance niminen järjestelmä, jossa nimenomaan sitten kirja, kirjataan lääkkeiden kielteiset ja haitalliset vaikutukset ja saatetaan ne viranomaisten tietoon ja myöskin sitten tietysti käyttäjien ja muiden toimijoiden tietoon. Nyt muutama sana niistä avainkysymyksistä, joissa olen komission kanssa samoilla linjoilla. Ensimmäinen sarka koskee rakenteisiin, komiteajärjestelyisiin. Meillä on, on tällainen lääkevalvontatyöryhmä, mutta se on suhteellisen heikko. Tämä neuvonantava komitea on suhteellisen heikko. Ja niinpä onkin ehdotettu uutta tieteellistä komiteaa EMEAan, EMEAan eli tähän lääkeainevalvontavirastoon. Eli se olisi siis tieteellispohjainen eikä jäsenmaiden edustukseen perustuva komitea. Ja kun nyt sitten olen jäsenmaiden tuntoja luodannut, olen tullut siihen tulokseen, että meillä pitäisi olla täysin edustuksellinen komitea EMEAssa, kun ajatellaan kuinka paljon julkisuus, julkinen sana ja julkinen mielipide kantaa huolta tästä lääkäneturvallisuudesta, olisi parempi saada sinne sitten kattava edustus. Ja tässä Praakissa, eli tämän antavassa komiteassa, olisivat sitten edustajansa myöskin sekä potilas, potilaiden että, että terveydenhuollon ammattilaisten järjestöistä jota tämä Prague-komitea äh, voisi olla sitten äh, äh, edustuksellinen tai edustava jäsenmaiden kannalta. Se tietysti alaatisi sitten raportin, joka sitten sit toimittaisi selonteon ää, selontekonsa sitten tälle ylemmälle elimelle lääkevalmistekomitealle, CHMPlle – Braak itse voisi riskin arvioinnin toimessaan niin ikään omavaltaisesti tehdä suosituksia lääke, lääkkeiden valmistajille. Itse ehdotan, että Praag sitten tekisi omat suosituksensa CHMPlle ja si, ää, joka sitten muodollisesti tarttuisi, tarttuisi toimeen, mutta itse ratka, ratka, ratkaisut sitten ja päätelmät tehtäisiin itse tässä tieteellisessä komiteassa. Mitä sitten tulee tähän Eurovigilans tietokantaan, sitä, niitähän on, tietoa on kerätty hajautetusti pitkän aikaa jo, mutta nyt on tarkoitus kerätä keskitetysti minä esimerkiksi viranomaisena halusin nopeasti tietää, onko jollakin tietyllä lääkevalmisteella jotakin haittavaikutuksia minun maassani käytettävillä lääkeainevaikutuksella, lääkellä, lääkkeellä näitä sivuvaikutuksia, vaiko ei. Sen vuoksi esitänkin kompromissina komission sen ehdotuksen välillä, että jos yritys on ilma, yrityksellä on tästä huomautettu tai se on siitä itse huomannut näitä haittavaikutuksia, se ilmoittaisi tälle, tähän Eurovigilance-tietokantaa siitä. Minä ehdotan, että siitä se vastaavasti sitten ilmoittaa eteenpäin välittömästi jäsenmaille. Tästä varmaan joudutaan sitten vielä neuvoston kanssa peistä taittamaan siitä siis, miten se saadaan käytännössä toimimaan. Tällä, Tällä hetkellä, äh, jos, äh, jos vain äh, vaaralliset sivuvaikutukset raportoidaan, komissio ehdottaa, että kaikki sekä vakavat että vähemmän vakavat haittavaikutukset, sivuvaikutukset ilmoitettaisiin ja kerättäisiin tähän tietokantaan. Ja me haluamme EMEAN ja neuvoston kanssa sitten perehtyä siihen, että voi, onko näin todellakin syytä toimia. Sitten kolmanneksi haluan puhua vielä potilaille raportoinnista. Se on aika tulen arkaa maaperä. Tämä on tarkoitus, että potilaat voivat vira, välittömästi raportoida omalle toimivaltaiselle viranomaiselle eikä mihinkään heille tuntemattomaan Eurovigilance-tietokantaan näistä mahdollisista haittavaikutuksista. Eli voisivat olla suoraan yhteydessä toimivaltaiseen viranomaisensa sikäli kun huomaavat jotakin äh, haitta- ja sivuvaikutuksia omassa maassani Isossa-Britanniassa. Tämä on ollut voimassa pitkään vuodesta 60-luvulta. Siis Tanskassa, Alankomaissa, niin ikään äh, Ranskassa ja Ruotsissa niin ikään raportoidaan potilasturvajärjestöillä, jotka sitten taas vastaavasti ryhtyvät riittäviin toimenpiteisiin. Äh, Tämän selvitystyöni äh, perusteella minusta meidän pitäisi komissiota kannattaa tässä potilasraportoinnin asiassa. Meidän pitäisi helpottaa potilaiden itse suorittamaa raportointia parantamalla tiedottamista esimerkiksi julkistamalla näkyvästi asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot. Tässä, asia, tässä mietinnössä kiistaa on aiheuttanut myöskin tuotteet, joita, joita valvotaan se, että ne olivat tämmöisiä ensi, ensilanseerauksia, joista sitten yrityksen pitää raportoida huolellisesti, jos jotain haittavaikutuksia ilmenee. Ja komissio on nyt sitten peräänkuuluttamassa järjestelmää, jossa potilaat olisivat tietoisia siitä, että he ovat tästä itse perillä, että he nauttivat lääkettä, jota tavallaan vasta nyt, jonka kaikkia vaikutuksia vasta hahmotellaan. Jotkut saattavat tietysti hätääntyä tästä, jos tällaista tulee. Toiset väittävät tai sanovat, että, että potilailla on oikeus saada tällä, tämä tieto. Lääkefirmat eivät välttämättä ole kauhean tyytyväisiä kummastakaan hankkeesta. Eli siis jos, jos potilaat näkevät jonkinlaisen merkin, joka indikoi sitä, että tämän lääkkeen vaikutuksia tarkkaillaan huolellisesti. He kenties eivät halua muista lääkettä sitten syödäkään. Periaatteessa yksikään lääke ei ole täysin turvallinen, koska ihmisillä on erilaisia allergisia reaktioita erilaisiin lääkeaineisiin. Minä kuitenkin olisin halus, halukas kannattamaan komission ehdotusta siitä, että potilaasta, potilaasta informoidaan siitä, että tällaista intensiivisesti seurattavaa lääkettä uutta lääkettä hänelle on määrätty tällaista tarkoin seurattavaa lääkeainetta, Intensively Monitored Product. Ehdotan, että siihen käännetään no, kärjellä olevaa mustaa kolmiota. Se on jo käytössä monissa, monissa maissa terveydenhuoltoalan ammattilaisten tieto, tiedossa se on monissakin maissa ja käytössä ja vieläkin äh, kiistaa äh, aiheuttavia seikkoja löytyy, kun olen asioita, äh, asioita sonderannut, on, on tämä tuoteselosta. Siinä on valtavasti tietoa jo valmiiksi ja ehdot, ehdotetaan, että, että tärkein informaatio olisi jossakin selvästi erottuvissa kehyksissä. Potilaat, potilaat ja lääkärit ovat aivan, hyvinkin eri linjalla joku sanoo, että se mikä on yhdelle potilaalle tärkeää, on toiselle ihan yhdentekevää. Kuka päättää sen sitten, että mikä on avaininformaatiota missäkin, mistäkin lääkkeestä? Niin ikään on kuullut ääniä, että, että, että tästä että lääkkeestä on jo niin valtavasti tietoa, niin jos sitten tarkkaan lukee ja perehtyy mistä kaikkea, mitä siitä sanotaan, niin ei kukaan uskaltaisi ottaa yhtään pilleriä koska lääke, lääkefirmathan vaan tavallaan ovat varmistaneet selustansa kirjaamalla joka ainoan mahdollisen ja mahdottoman haittavaikutuksen ja muut ilmenemismuodot siihen tuoteselosteeseen. Olen taipuven olemaan samaa mieltä. Tässä kuussa muuten EMEAN piti käynnistää laaja konsultaatiokierros koko tästä tuoteselostus- ja potilasinformaatio asiasta. onko sitä nyt tullut sitten, mutta tämä asia joka tapauksessa on erittäin tärkeä tämä tuoteselostekysymys. Ja, ja miettiä, että onko se sitten informatiivinen vai on, onko se vaan tällainen hyvin läpikotainen luettelo kaikesta mahdollista lääkkeeseen liittyvästä. Komissio pyrkii samoin parantamaan avoimuutta käynnistämällä jonkinlaisen järjestelyn tässä tieteellisessä komiteassa tehdyistä ratkaisusta ja niiden seurannasta. Ja pyrkivät myöskin sitten saamaan tätä tietokantaa jotenkin suuren yleisön saataville. Siitäkin väännetään kättä, mikä tieto julkisuuteen kuuluu ja mikä ei. Yhdysvalloissa on tietoa enemmän kuluttajan saatavilla kuin Euroopassa, eli siinä mielessä komission lähtökohta on myönteinen. Tässä on tietysti sitten törmätään näihin luottamuksellisiin tietoihin, kaupallisesti sensitiivisiin tietoihin, ja toisaalta sitten täytyy miettiä sitä, että mikä tieto ylipäätänsä on järkevää julkistaa. Tätä siis kannatan, koska on hyvin tärkeää tietysti tietää sitten, jos jollakin lääkkeellä on jotakin haittavaikutuksia ilmetty. Sitten on tärkeää pohtia sitä, miten tämä lääkevalvonta toimii. Joissa kuissa maissa on, on elimet, jotka tätä äh, valvovat val, äh, veron, veronmaksajien rahalla. Äh, esimerkiksi jos yrityksi, yrityksiltä lypsetään rahaa tämän toiminnan rahoittamiseen, toiminta muuttuukin yhtäkkiä sidonnaiseksi eikä ole enää itsenäistä riippumatonta. Minun maassani rahoitus on yhteistä esimerkiksi viimeksi tästä äänet, ää, asiasta meidän parlamentissa me käsiteltiin, missä Britanniassa todettiin, että meidän ää, ää, maksumme puolitettaisiin EMEAlle, koska se on, olisi ää, komission asia sitten taas rahoittaa se. Tämä on tietysti vähän harhaanjohtava, koska EMEAllahan on vain yksi tulo- ja menoarvio, ettei sitä voida siinä mielessä niin jakaa julkiseen rahoitukseen ja yhteisrahoitukseen. minusta, kun olen tätä asiaa nyt tiedustellut oman maani politiikalta, en näe mitään ristiriitaa siinä, siinä että, että äh, istuvatko ihmiset tässä, valioku- tässä valiokunnassa, tieteellisessä valiokunnassa, suhteessa siihen, kenelle he raportoivat kenenkin töistä. Eli siinä mielessä minun tällaista eturistiriitaa rahoituksen kautta ei mielestäni pääse syntymään. Tässä on vielä paljon muutakin, äh, mu- muutakin yksityiskohtaa, josta halutaan kenties keskustella, mutta lopetan nyt toistaiseksi tämän alustuksen tähän ja jään kuuntelemaan, mitä kollegat ovat asiasta mieltä. Ja, vielen dank, äh, Linda Mäkäv. Paljon kiitoksia, Linda Mekävän. Tämä on päivän polttava terveyspoliittinen aihe eli että terveellisiä tai turvallisia lääkevalmisteita olisi käytettävissä. Sisämarkkinat kattavat 27 jäsenvaltiota ja se tarkoittaisi tiivistä kitkatonta yhteistyötä. Näin voitaisiin varmistaa lääkevalmisteiden turvallisuus, mutta me olemme kuulleet nyt, missä puutteet piilevät. Eli että meidän tulisi tiedottaa jossain maassa ilmenevästä ongelmasta muille maille mahdollisimman nopeasti ja että lääkevalmisteeseen liittyen käytettäisiin yhtäläisiä standardeja. Varjoesittelijät ja muut kollegat pääsevät nyt käyttämään puheenvuoroja. Kollega Ajuus, olkaa hyvä. Enti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon kollega Mac Avan. Selititte todella hyvin nämä ristiriitaiset kohdat, jotka tähän lainsäädäntöön liittyvät. Mehän haluaisimme nimenomaan mahdollisimman laajan tehokkuuden tähän järjestelmään, joka hyödyttää ihan kaikkia. Yleisesti komission ehdotus on oikein hyvä ja se voidaan hyväksyä. Ja kollega McKeivan, kuten jo totesin, kertoi meille kaikista kiistanalaisimmat kohdat. Ensinnäkin direktiivin yksi artiklan ja asetuksen yksi artiklan suhteen minulla ei ole mitään vastalausetta liittyen siihen, mitä esittelijä ehdottaa. Täytyy voida määritellä riskit lääkevalvonnan alalla. On näitä komiteoita, jotka tätä alaa valvovat, ja on myös hyvä, että mukaan toimintaan otetaan jäsenvaltioiden terveydenhoitohenkilöstön sekä potilaiden edustajia. Mietintöluonnoksessa esittelijä sanoo meille, ettei tämän komitean enää pitäisi olla vain neuvoa antava, vaan komitean pitäisi voida antaa myös suosituksia. Meillä on jo CHMP, lääkevalmistekomitea, joka voisi tehdä päätöksiä vain silloin, kun kyse on jostakin kansanterveydellisestä asiasta, joka on osoitettu toteen. Olisi hyvä, jos, tai en tiedä oikein miten toimitaan jos on lääkevalmistekomitea ja lääkevalvontakomitea, kun toinen on neuvoa antava ja toinen ei, kuka sen viimeisen päätöksen sitten tekee. Tästä ehkä pitäisi vielä keskustella ja olisi hyvä määritellä tätä hieman tarkemmin, kuka kuka sen päättää, ovatko tietyt perusteet riittävän vakuuttavia vaiko eivät. Mutta olen kuitenkin samaa mieltä näistä asioista esittelijän kanssa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa myös siitä, että sekä toimivaltaisen viranomaisen että jäsenvaltion on päästävä samanaikaisesti käsiksi tietopankkiin, jossa nämä tiedot ovat. Tämä mahdollistaisi sen, että kaikkia toimia voidaan koordinoida tehokkaammin. Haluaisin myöskin hieman tietää teknisistä ja inhimillisistä välineistä, joita käytössämme olisi, koska totta kai asiakirjat ovat hyviä, mutta tämä täytyy siirtää myös käytännön toimiin. Esimerkiksi juuri tämän tietopankin osalta meidän täytyy varmistaa sen tehokkuus. Ja myöskin haittavaikutuksista ilmoittaminen, sen on tapahduttava samanaikaisesti eri tahoilta. Olen samaa mieltä toimivaltaisille viranomaisille tiedottamisesta. Olisi hyvä, että olisi jonkinlainen suodatin näissä tiedoissa. Eh, potilaillahan ei voi olla samanlaisia tietoja, eivätkä, eivätkä potilaiden tiedot potilaasta toiseen ole samankaltaisia. Voi olla, että saisimme vain vastakkaisia tietoja, mikä ei sinänsä sitten toisi tähän mitään uutta. Tämä verkkoportaali on hyvä asia. Sen suhteen olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Ja sitten komission ehdotuksesta vielä. Komissio haluaisi lisätä uusia tietoja. Puhuttiin tärkeiden, tärkeitä tietoja koskevista yhteenvedoista, jotka liittyvät lääkkeiden käyttöön. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että vuonna 2003, kun lääkeainelainsäädäntöä tarkistettiin, tähän kysymykseen puututtiin jo silloin. Ja silloin sanottiin, että olennaisia tietoja on ehdottomasti oltava käytössä ja niiden on oltava helposti luettavissa ja ymmärrettävissä minun mielestäni jonkinlaisen tiivistelmän tai yhteenvedon laatiminen olisi ennemminkin huono asia kuin hyvä asia, koska se toisi lisää työtä eh, alan toimijoille ja olisi vaikea määrittää, mitkä tiedot ovat olennaisia, mitkä eivät. Ja tämä voisi johtaa myöskin siihen, että eh, sinne sitten laitettaisiin sellaisia tietoja, joita siellä välttämättä tarvita, mutta sitten tärkeät tiedot jäisivät ulkopuolelle pitäisi olla tietoa niin haittavaikutuksista kuin hyödyllisistä vaikutuksista, mutta kuitenkin kun vaikutukset voivat hieman vaihdella potilaasta toiseen, iän mukaan ja niin edelleen. Ja jos ei sanota, mitkä ovat ne kaikista yleisimmät tapaukset, niin se ei oikeastaan sitten hyödytä mitään, että näitä tietoja annetaan. Kuten jo sanoin siis, niin tiivistelmä ei ehkä ole maailman paras asia tässä potilaiden on hyvin vaikea ja kuluttajien on hyvin vaikea ymmärtää näitä asioita ja tämä saattaisi sitten vain aiheuttaa äh, hämmennystä. Pakkausselosteiden täytyy olla kattavia. Ja esittelijä ehdotti, että otettaisiin käyttöön tällainen musta kolmio, joka seisoo kärjellään. Se voisi olla aika hyvä asia, sen kaikki voisivat helposti ymmärtää, joten ajatus on oikein hyvä. Ja lopuksi vielä julkiset viranomaiset pitäisi voida määrittää, missä, mitkä ovat edut, mitkä ovat hyödyt. Esimerkiksi pitäisi olla edustajia myös sillä tavalla, että ei pelkästään puhuta riskeistä, vaan otetaan huomioon myöskin hyödyt. Jokin lääke voi olla hyödyllinen jollekin, jollekin potilaalle, mutta jos koko ajan korostetaan vain haittapuolia, niin potilas ei ehkä halua tätä lääkettä ollenkaan ottaa. Ja rahoituksesta olen aivan samaa mieltä, mitä esittelijä sanoi, eikä minulla ole muuta lisättävää. Kiitos. Dankeschön. Antonia Paravada. Kiitoksia. Seuraavana kollega Paradova. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun onnittelut esittelemäk Evenille tästä laatimastaan tekstistä. Meidän on todellakin tarve varmistaa, että lääkevalvonta on parasta mahdollista ja voimme kyllä hyväksyä kaikki McEvenin tekevät esitykset. Tietenkin tätä tekstiä voidaan täydentää keskeisimmiltä osiltaan, viittaan tässä direktiiviin ja asetukseen erityisesti perusperiaatteisiin, luottamuksellisuuteen ja muihin vastaavallisiin kysymyksiin. Kaikkien osalta lääkevalvonta on tärkeä asia, sillä meidän täytyy yhtäältä muistaa, että kuluttajalla pitäisi olla luottamus hoitomenetelmiin ja on tietenkin sanomattakin selvää, että kun puhumme lääkeaineista, niin täytyy ottaa huomioon hoidon hyödyt ja haitat. Ja meidän ei tulisi pelotella potilaita. Kaikkien lääkäreiden lääkkeiden alan ihmisten pitäisi vaalia hyviä suhteita potela- potilaisiinsa. Minulla on kolmeen osa-alueeseen omia ehdotuksiani. Ensinnäkin, mitä tulee riskinarviointikomiteaan. Ehdotus menee ihan oikeaan suuntaan, mutta en oikein tiedä, että mitä tulee 27 jäsenvaltioiden edustajaan ja kolmeen ylimääräisen edustajan, olisiko tämä 30 henkilön porukka riittävän tehokas toimimaan? Ja mikäli nämä kaksi mainittua komiteaa ovat eri linjoilla, niin kuka loppu, lopullisen päätöksen tekee? Ja mihin lopullinen päätös perustuu, tarvitaanko esimerkiksi jonkinlaista sovitteluelintä tällaisiin tilanteisiin. Tietenkin kuulemistilaisuuksistakin on hyvä, hyvinkin paljon hyötyä valvonnan puolella, mutta jos tarkastellaan Yhdysvaltain harjoittamaa menettelytapaa, millä tavalla arvioidaan muun muassa lääkevalmisteiden hyödyt ja haitat, niin mekin tarvitsemme jotain vastaavanlaista järjestelmää. Prag-komitean ja CHMP-komitean edustajien pitäisi olla mukana näissä kuulemisissa, jotta asiantuntemusta olisi sitten riittävässä määrin tarjolla. Ja sitten tämä tuoteseloste asia. Tietenkin, niin kuin kollega Ajuso sanoi, tarvitaan keskeistä tietoa. Kysehän on jo eräänlaisesta tiivistelmästä, mutta komissio ei ole voinut vielä tarkemmin eritellä, mitkä olisivat ne keskeisimmät tiedot, jotka pitäisi tähän tekstiin lisätä. Ja asiahan sinänsä jo kuuluu toisen direktiivin soveltamisalan piiriin. Ja potilas voisi olla tyytyväinen, jos teksti ei olisi liian pitkä, eli että keskeisimmät haittavaikutukset muut tulisivat mainittua. Ja mitä tulee sitten näihin seurattaviin lääkeaineisiin, niin näihin liittyen potilaita tulee tiedottaa siitä, että mikäli lääke, hänen käytettäviä lääkeaineita vielä valvotaan tai seurataan. Ja ehdottaisinkin, että Tässä käytettäisiin esimerkiksi sellaista muotoilua, että tuotteet, joita vielä valvotaan, eli vältyttäisiin käyttämästä tätä intensively-sanaa, jota käytetään englanninkielisessä versiossa. Minä uskon, että jos tähän saataisiin korjaus, niin tämä ehdotus paranisi entisestään. Ja mitä tulee uusiin tietoihin tai uusimpiin epätoivottuihin vaikutuksiin, että niistä esimerkiksi lihavoidun tekstein tiedotettaisiin, mielestäni tämä on ihan ajatuksellisesti hyvä asia, mutta Ehkäpä tuoteselosteesta voitaisiin voitaisi myöskin mainita, että tämän prosessin aikana muitakin sivuvaikutuksia saattaa vielä ilmetä. asianosaisia täytyy tietenkin kuulla, mutta me toivoisimme, että komissio vielä paneutuisi juuri tähän tuoteseloste kysymykseen. Ja tämähän liittyy myöskin värnettyihin lääkeaineisiin koskevaan direktiiviin, joten ehkäpä komission tulisi tämäkin huomioida. Ja sitten viimeisin asia, joka liittyy ADRiin, eli näihin epätoivottuihin vaikutuksiin. Esittelen lähestymistapa on ihan hyvä ja ehkäpä juuri potilaille pitäisi antaa mahdollisuus raportoida näistä ADR-vaikutuksista. Tärkeää on myöskin, että teollisuudella olisi pääsy tähän tietokantaan. Mielestäni jotkut asiakirjat ovat potilaiden kannalta erittäin tärkeitä. Me tiedämme, että joissakin asiakirjoissa on jopa toista tuhatta sivua teknisluonteista infoa ja siitä ei välttämättä ole potilaan näkökulmasta katsottuna hirveästi hyötyä. Mitä tulee markkinoille ottamislupamenettelyyn, niin meidän täytyy tätäkin asiaa vielä tarkastella, sillä jos nämä seikat otetaan huomioon, niin silloin asianosaiset voivat mitä pikimiten reagoida tilanteeseen. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Jana Kutakis. Eipä taida olla paikalla, joten puheenvuoron saa Michel Levasin. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietintö tulee todella hyvään aikaan ja haluaisin kiittää ja onnitella Linda McEvania näistä ehdotuksista, joita hän on komission tekstiin tehnyt. Tämä teksti tulee juuri oikeaan aikaan, koska Aivan ehdottomasti tämän direktiivin ja asetuksen täytyy vahvistaa potilaiden luottamusta lääkkeisiin sekä valvontajärjestelmän. Juuri tässä se haaste onkin. Vaikuttaa siltä, että nyt on tärkeää tässä vaiheessa varmistaa se, että kun myyntilupa myönnetään, niin sitä ennen täytyy suorittaa teknisiä tarkastuksia, jotka ovat mahdollisimman tarkkoja. Ja kun nyt ajatellaan lääkkeiden hyötyjä, niin tämä täytyy olla poikkeuksellinen ala. Tämä on nähty muun muassa rokotusten alalla juuri hiljattain, ja hyvin monet eurooppalaiset suhtautuivat epäluuloisesti markkinoille tuotuihin rokotu- rokoteaineisiin. Näin ollen siis kaikilla lääkkeillähän voi olla haittavaikutuksia ei lääke aina ole joku äärimmäinen ihmeaine. Eli kyse on poikkeuksen poikkeusta, kun ajatellaan näitä riskejä. Lisäksi tarvitaan hyvää diagnostiikkaa, ja kansallisten viranomaisten tehtävänä on pohtia sitä, miten haittavaikutukset saadaan nopeasti kansallisten viranomaisten sekä Eurovigilance-tietokannan tietoon. Näinhän tapahtui muun muassa sikainfluenssan kohdalla. Joissain maissa asia toimi hyvin. Terveydenhoitohenkilöstö muun muassa kertoi joistakin haittavaikutuksista, ja tämä toimi hyvin joissakin jäsenvaltioissa, mutta sitten ei ollenkaan joissakin toisissa jäsenvaltioissa. Ja hoitohenkilöstön täytyy todellakin oikein merkata ja tuoda tietoisuuteen kaikki lääkeaineiden tarkoitteiden haittavaikutukset. Esimerkiksi Ranskassa oli vain muutama tapaus jossa viittä miljoonaa rokotettua kohden ja Englannissa tai muussa maassa luvut olivat aivan toisia, vaikka kyllähän näiden haittavaikutusten pitäisi olla samanlaiset kansasta toiseen. Se, mitä Linda sanoi tästä rahoituksesta, rahoitetaanpa tätä sitten veroilla tai julkisin varoin, niin sillä ei sinänsä ole merkitystä. Tärkeää kuitenkin on, että ainakin joku osa tulee julkisista varoista, koska tällä tavalla jäsenvaltion on annettava käyttöön tietyt välineet tai luotava tietyt välineet. Täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että erilaisissa hallintoneuvostoissa lääkeyhtiöiden edustajat eivät ole enemmistöasemassa. Olisi parempi, että esimerkiksi potilaat tai hoitohenkilöstö haittavaikutuksista raportoivat. On myöskin tärkeää, että saadaan tietoa laboratorioissa havaituista haittavaikutuksista – Useinhan ei saada markkinoinnin jälkeen tietoa kliinisistä tutkimuksista sitten, kun lääke on todella jo saatettu markkinoille. Eli tärkeää olisi saada ihan kaikenlaista tietoa sekä kansallisilta viranomaisilta että lääkeyhtiöiltä. Ja kaikki nämä tiedot pitäisi välittää Eurovisilans tietokantaan ja komission pitää tästä kiinnittää huomiota juuri viranomaisten rooliin. Mielestäni tätä alaa on avattava mahdollisimman paljon. Eihän potilas sinänsä suoraan mene Eudravigilance-tietokantaa katsomaan, vaan ö, asiantuntijoiden kautta. Ilmoitusten täytyy myös olla riittävän laaja-alaisia niin, että ne antavat mahdollisimman suuren määrän tietoa, ja silloin kun nämä tiedot kodifioidaan, niin yleensä se rajoittaa myös tiedon määrää. Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen tällaisesta uudesta mustasta kolmiosta, joka laitettaisiin uusiin lääkkeisiin. Silloin olisi selvää, että kyse on nyt uudesta lääkkeestä ja siihen liittyy myös uusia riskejä ja tämä olisi potilaankin helppo ymmärtää. Kaikki ovat tästä varmaan yksimielisiä. Sitten näistä katsauksista tai yhteenvedoista, no siihen liittyy todellakin ongelmia. Me kannatamme tietysti sitä, että saadaan tietoa sekä eduista, hyödyistä että riskeistä, ja potilaat voisivat sitten ne itse lukea. Kaikki potilaat eivät kuitenkaan lue pakkausselosteita, Jotkut ne lukevat ja on saatava tietoa siitä, mitä mahdollisia haittavaikutuksia voi olla, jos jotakin lääkettä ottaa. Ja mielestäni nykyinen järjestelmä on hyvä. Sitten riippumattomuudesta, nimenomaan komiteoiden riippumattomuudesta. Ennen kaikkea riskinarviointikomiteasta, Prakista. Ja mielestäni tähän komiteaan kuuluvat ihmiset eivät saa olla samoja kuin lääkevirastossa toimivat ihmiset. Jos kerran tämä komitea antaa suosituksia ja siinä arvioidaan mahdollisia haittavaikutuksia, niin silloin ollaan puolueellisia. Täällä on ehdotettu, että olisi yksi edustaja per jäsenvaltiota, mutta voisiko olla parempi, että olisi eräänlainen kollegio kustakin jäsenvaltiosta, eli asiantuntijaedustaja, terveydenhuoltohenkilöstön edustaja ja niin edelleen. Millä perusteilla valitaan kustakin jäsenvaltiosta vain yksi edustaja? Muissa rakenteissa on tällaisia kollegoita ja kollegioita ja se toimii varsin hyvin ja lisää myös järjestelmän luotettavuutta ja uskottavuutta. Tämä voisi toimia myös Prakissa. Sitten avoimuudesta. Mitä enemmän avoimuutta on, mitä helpommin tietoon pääsee käsiksi, sitä enemmän ihmiset luottavat uusiin lääkkeisiin ja lääketeollisuuteen. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että niin kuin muun muassa maailman terveysjärjestön kritiikistä on käynyt esille, niin jokaisella täytyy olla ihan oma rooli. Ja siinä täytyy olla tarkkana, että jokainen hoitaa sen oman tonttinsa. Kiitos. Merci beaucoup. Das war die Runde. Kiitoksia. Koordinaattorit ovat siis puhuneet hyvinkin perustavaa laatuisesti. Ja nyt varmaan tahti tiukkenee. Seuraavana kollega Ruth Birnd. Yritän puhua nopeasti, mutta vielä tulkattavassa olevalla tavalla. No, minä tsekkasin asiakirjan ja myönnettäköön, että aihe on hankala jo vuoden, 15 vuoden ajan. EMEA on ollut olemassa 15 vuotta ja hyväksyntäyksiköitäkin on sen aika ollut käytössä ja lääkevalvonta on käsitelty sen aikaa. Tämä on hankala kysymys. Mehän tiedämme, että ongelmia voidaan kitkeä vain, jos saamme infoa riittävästi käyttöön, eli kansallista valvontayksiköistä, lääkäreiltä, sairaaloista ja niin poispäin, mutta tätä tietoa emme ole saaneet käyttöön, se on fakta vaikka McEvenin kanssa olen aina samoilla linjoilla, niin nyt tähän tulee poikkeus, nimittäin tarkistus kolme, eli tämän komitean kokoonpanon saksaksi sanotaan, että tässä ei pitäisi ampua yli. Kymmenen vuoden ajan ihmiset eivät ole saaneet mitään aikaiseksi ja nyt yksi kaksi tämä asia pitäisi hoitaa. Se ei varmaankin varmaankaan toimi. Poliittisesti tämä olisi väärä signaali. On tietenkin paikallaan ottaa tieteen edustajia mukaan tähän toimintaan, mutta ei kansallisten terveysviranomaisten edustajia, jotka eivät tähän mennessä ole saaneet aikaiseksi yhtään mitään. Sitä en voi hyväksyä. Se on ristiriidassa kaiken sen kokemukseni kanssa, johon olen törmännyt viimeisen 15 vuoden ajan. Ja mitä tulee tähän yhteistyön muotoon, kun katsotaan tarkistuksia 8 ja 9, lääke ainekomitean kanssa käytävässä yhteistyössä. Sinänsä se on ihan hyvä, niin kuin kollega Pankkova sanoi, että tätä täytyy tarkastella. Ja sitten vielä muutama asia, jotka haluaisin ottaa esille ihan lyhyesti vielä, ennen kuin mikrofoni viedään. Tarkistus 15, eli tämä musta kolmio, niin sanottu musta kolmio. Jos minä olisin lääkeaineita valmistavan yrityksen johtaja, niin minä en toisi markkinoille lääkeainetta, jota ei ole tutkittu kaikilla tahoilla. Lääkkeiden käyttäjät, lä- siis potilaat haluavat kuitenkin jotain aivan muuta. Mehän olemme joutuneet melkoisen painostuksen alle. Meitä on painostettu alettu antamaan esimerkiksi HIV-potilaille lääkeaineita, joita ei ole vielä tutkittu riittävän pitkään. Ja jos nyt vaadittaisiin, että lääkeainepakkaukseen laitetaan jonkinlainen kolmio, siihen vielä vaikkapa pääkalon kuva, niin kyllä minä sanoisin lääkeaineiden valmistajana, että ei tule kuulukaan. Kyllä tämä asia täytyy hoitaa jotenkin eri tavalla ja kyllä kollega McEwen ja Rivasi ja Pankova ovat oikeassa. Kyllä pakkausseloste on tärkeä osa. Lainsäädäntöä täytyy uusia ja komissio tietää, että tämä ei ole mikään helppo rasti, mutta kyllä kuluttajia täytyy tiedottaa siitä, että kyseinen lääkeaine, sitä ei ole tutkittu vielä riittävässä määrin. Ja sitten vielä sanotaan että lukekaa tarkkaan tämä tuotesiloste. Mutta ehkäpä tällä tavalla voitaisiin välttyä siltä, että tässä lääke- lääkeainepaketissa olisi tämä musta kolmio. Kiitoksia. Niin tässä siis vedotaan, että tieteen edustajat olisivat enenevässä määrin tässä projektissa mukana, eikä niinkään tällaisia kansallisten viranomaistahojen edustajia. He olisivat siis riippumattomampia. Kollega Liise. Kiitoksia olen tässä taipuvainen yhtymään siihen, mitä varjoesittelijämme jo totesi. Ottaisin pari, pari seikkaa kuitenkin esiin tähän yhteiseen keskusteluun. Ensin se, eli näistä potilaiden itse te- tekemistä haittavaikutusilmoituksista viranomaisille, se nyt epäilyttää. No, jos ei, nyt, jos ei mikään muu onnistu, niin sitten tietenkin, mutta, mutta minun mielestäni tätä ei nyt ensisijassa pitä, pidä painottaa. Tämä, tässä piilee heikkouksia. Normaalisti potilaan ja lääkärin välisen suhteen pitäisi olla sellainen, että, että, että potilas puhuu asioista lääkärille ja lääkäri sitten ilmoittaa, jos jotain ilmoitettavaa on. Jos jotain on tehty väärin, niin kysymys on itse asiassa kokonaan uudesta toisenlaisesta sairaudesta tai jostain muusta uudesta oireesta. Silloin, silloin tietysti sitten pitäisi pohtia yhdessä, miten yhteistyötä voitaisiin parantaa, eikä sitten potilas rupea sinne sitten lääkärin pään yli omia ilmoituksiaan tekemään. Niin tietysti pelkästään, niin kuin Linda ehdotti, ei tätä tapahdu pelkästään netin kautta voi, voi tapahtua, vaan vanhat ihmiset eivät, eivät suurestikaan ole vielä perillä mistä internetistä, ja kun he kumminkin käyttävät näitä lääkeaineita enemmän keskimäärin kuin muut, niin muut, muit, muitakin saatavuutta pitää olla. Sitten mitä tulee tähän tähän kehystettyyn infolaatikkoon, Musta kehys on aina tämmöinen surureunus ainakin meillä saksa, saksalaisessa kulttuurissa, eli siitä saattaa heti välittyä jo väärä viesti. Tämä lääkkeellä on tarkoitus potilasta auttaa eikä nopeuttaa tätä surunauhan toteutumista. No, kumminkin, kuten tässä en, en ole yhtä mieltä siitä, että, että näistä että tämä avainkysymysten, avainpiirteiden ilmoittaminen olisi joku harha askel, näinhän lääkevalmistajat tekevät. Se on tietty, tiettyjä seikkoja, joita pitää ilmoittaa, kun, mitkä ovat tieteellisesti kansantajuisesti ilmoitetaan sitä ja sitä ensinnäkin, että tätä lääkettä pitää ottaa siihen malliin, kun lääkäri on ilmoittanut, lääkäri määrännyt, eikä eikä mitään pelkästään äh, varoituksia äh, siitä, mitä tapahtuu, jos otat lääkettä, varoituksia myöskin sitä, mitä tapahtuu, jos et ota äh, vaikkapa kuuria loppuun. Eli sitten täytyy erittäin aina esimerkiksi huomiota, kiinnittää huomiota siihen, että jos jotain sattuu, niin, niin ota yhteyttä lääkäriisiin heti ja näin poispäin. E, e, tämä pakkausseloste sinällään ei varmaankaan ole helppo lukuinen potilaalle. Meidän pitäisi komissiota äh, vaatia niin, että jo äh, kiiremmän vilkkaa, että, että sitä täsmennettäisiin hiukan, että mikä sitten on äh, jonkun, jonkin lääkeaineen avaintieto, mitä sillä tarkoitetaan, mitä komissio on pohtinut kenties siinä suuntaan, mitä äsken tässä on nyt kuvailtu. Se täytyy kuitenkin vähän konkretisoida. Se, joka, jokainen sitten muuten tulkitsee sen omalla, omalla tavallaan. Sitähän nyt ei tietenkään voida haluta. Täytyy, että se potilas ymmärtää sen, että mistä on kysymys ja että hän saa tätä kautta hyvää hoitoa. Kiitoksia sitten Thomas Ulma. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onnittelut kollega McEvenille tästä tekstistä. Lääkevalvonta, lääketurvatoiminta on tietenkin tärkeä asia, mutta me emme saa missään nimessä unohtaa että meidän täytyy tarkkaan määritellä, mikä on vaikutus ja mikä on haittavaikutus. Jos lääketeollisuus saa päättää, niin silloin teksti pitäisi sisällään vain ainoastaan vaikutuksiin liittyviä infoja. Me tarvitsemme selkeän tietopankin ja erityisesti jos jäsenvaltiot ovat edustettuina tällaisessa komiteassa, niin he voivat kyllä estää vaikka minkälaisia toimenpiteitä ja tällä tiellä pysymme, mikäli emme päivitä tätä tietopankkia tieteen näkökulmasta katsottuna. Muutamia kysymyksiä, joihin liittyen minulla on myöskin tarkistuksia internetin, faksin ja puhelinpalveluiden kautta voitaisiin ilmoittaa haittavaikutuksista, mutta meidän täytyy pohtia myöskin sitä, että jos potiaat käyttävät lääkeaineita väärin tarkoitusperiin, onko siinä tapauksessa lääkäinen valmistaja vastuussa haittavaikutuksista vaiko ainoastaan potilaat. Ja sitten homeopaattisiin lääkeaineisiin liittyen meidän täytyy tehdä poikkeuksia, koska nämä määräykset eivät niihin päde kunnolla ja, kunnolla. ja sitten se mahdollisuus, että voisiko potilas kääntyä suoraan emeän puoleen esimerkiksi faksitse, joka johtaisi tämän monimutkikkaan menetelmän höllentämiseen. Ja yksi esimerkki jos esimerkiksi niin kuin Saksassa yleensä käy, niin potilas saa joka kerta eri lääkemääräyksen, koska aina taistellaan näistä hinnoista. Ja sanotaan, että tämä lääkeaine haisee eri, eri tavalla kuin joku toinen lääke ja sitten tämä lähetetään EMEAlle tutkittavaksi, no sehän johtaa melkoiseen sotkuun, joten kyllä meidän täytyy vetää jonkinlaiset rajat, eli mitkä ne pelisäännöt ovat milloin kyse on kikkailusta ja milloin kyse on todellista haittavaikutuksista. Ja mitä tulee tähän mustaan laatikkoon tai surunnohan laatikkoon, niin minunkin mielestäni tällä on väärä vaikutus me tiedämme, että monet käyvät apteekista hakemassa näitä lääkkeitä, mutta eivät niitä kuitenkaan käytä. Meidän täytyy lähteä tältä hyvältä pohjalta liikkeelle, mutta siitä pitää vielä säätää, hieno säätää, jotta se olisi myöskin käytännön läheinen, eli että lääkäritkin voivat muiden lisäksi ilmoittaa haittavaikutuksista. Jos emme siihen kykene, niin silloin kyllä tämä on melko hankala tilanne. Äh, ja että lääkäaineet tuoksuu erille kuin joku muu, ja siltä, sillä perusteella lääkevalmiste on lähetetty EMEAan mielenkiintoista. Kyllähän mausa on eroa, mutta ilmeisesti sillä ei ole niin suurta merkitystä kuin hajulla. Ja seuraava puheenvuoro, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä todella hyvin laaditusta tekstistä. Mietintöluonnos on aivan erinomainen. Haluaisin myös kiittää kollega Rivasia kommentoista, jotka hän esitti, ja haluaisin myös kommentoida hieman näitä tarkistuksia, joihin itsekin voin yhtyä. Minä haluaisin nopeasti tuoda esiin kaksi kohtaa. Ensimmäisestä olen puhunut täällä jo aikaisemminkin, nimittäin nimittäin lääkevalvonnan toimivallasta ja tähän liittyvästä lainsäädännöstä. Tässähän tärkein tavoite on ollut aikaisemmin lääketeollisuuden suojelu ja nyt ollaan enemmän siirretty kansanterveydellisiin näkökohtiin. Tästäkin huolimatta tässä, näissä ehdotuksissa valitettavasti pyritään saamaan lääkkeet mahdollisimman nopeasti markkinoille ilman kunnollista kliinistä testausta ja ilman kunnollista markkinoille saattamismenettelyä. Näin ollen riskianalyysi ja lääkkeiden haitta, mahdollisten haittavaikutusten arviointi ei ole riittävä. Me siis vastustamme tällaista järjestelmää, ja haluaisimme, että kaikki kiinnittävät erityistä huomiota tähän. Kaikkien täytyy ymmärtää tämä ongelma. Me haluamme tiukentaa lääkkeiden markkinoille saattamismenettelyä. Pitäisi osoittaa kliinisten tutkimusten tulokset, joita voidaan myös vertailla keskenään. Ja lisäksi pitäisi voida osoittaa, mitä lisäarvoa mahdollisesti lääkehoidollisesti tuo. Muutenhan tähän liittyy hyvin merkittäviä kansanterveydellisiä uhkia, erityisesti uusien lääkkeiden osalta. Lääkevalvontakomitean toimintaa täytyy rahoittaa julkisista varoista ja sen täytyy olla riippumaton koordinointielin. Sen täytyy koota yhteen kansalliset elimet, sen täytyy käsittää valvonta- ja seurantajärjestelmä, ja juuri kansallisten viranomaisten täytyy valvoa näitä haittavaikutuksia. Meidän täytyy luoda hyvin tehokas, helppokäyttöinen järjestelmä, ennen kaikkea potilaiden näkökulmasta, jotta potilaat voisivat helposti ilmoittaa haittavaikutuksista kansallisille viranomaisille. Useinhan lääkeyhtiöt peittelevät haittavaikutuksia tai julkaisevat tiedot niistä liian myöhään. Tämä eurooppalainen tietokanta, jonka luomista pyydämme, siitä täytyy tehdä mahdollisimman helppokäyttöinen potilaiden kannalta. Ja kansalaisten täytyy myös saada mahdollisimman paljon tietoa siitä, että he voivat välittää tietoa näistä haittavaikutuksista. Sitten toiseen seikkaan. Kyse on ympäristövaikutuksista ja lääkeaineiden mahdollisista vaaroista. Euroopan ympäristökeskus on järjestänyt asiantuntijakokouksen lääkeaineiden haitoista ja äh, kokouksesta laadittiin tekninen raportti. Raportin mukaan lääkkeiden markkinoille saattamismenettelyssä EU:ssa olisi huomioitava myös ympäristöriskit, jotka, joita näihin tuotteisiin liittyy. Näin ollen me vaadimme, että kaikki lääkeaineet luokitellaan niiden ympäristövaikutusten mukaisesti ja lisäksi olisi luotava ohjelmia joiden puitteissa lääkkeitä voidaan vetää pois markkinoilta, ja nämä järjestelmät on saatava käyttöön kaikkialla EU:ssa. Kaikki tiedot on käsiteltävä. Tämän mietintäluonnoksen johtopäätökset ovat siis erityisen tärkeitä ja myöskin tuon mainitsemani raportin johtopäätökset ovat merkittäviä ja niistä ne on otettava huomioon. Ympäristönäkökohdat, ennen kaikkea kielteiset ympäristövaikutukset, on ehdottomasti otettava huomioon. Ja ne on, on otettava myös mukaan lääkeyhtiöiden raportteihin, joita ne laativat ennen kuin tuote saatetaan markkinoille tai markkinoille saattamisen yhteydessä. Ja myöskin lääkevalvontakomitean kansallista ulottuvuutta on vahvistettava, ja jotta voidaan käyttää näitä tietokantoja mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, niin tietojen täytyy olla avoimia, jotta ne ovat avoimia myös kuluttajille, sairaanhoitajille ja potilaille. Kiitoksia. Seuraavana kollega Schnellhardt. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on hankala aihe ja meidän tulisi löytää pikaisesti vastauksia näihin hankaliin kysymyksiin. Mutta niin kuin kollega Beeren sanoi, jäsenvaltioiden edustajia ei tulisi tässä komiteassa olla. Kyse on tieteellisestä työstä, joten tieteen edustajien pitäisi olla komiteassa edustettuna. Jos sitten sattumalta jäsenvaltioiden edustajat ovat tieteenhaaran edustajia, niin mikä siinä? Mutta jäsenvaltiot eivät saa määrätä, ketkä komiteassa ovat mukana. Olemme varmaankin samaa mieltä siitä, että kyse pitäisi olla eurooppalaisesta tietopankista, koska vain täällä näitä tietoja voidaan kerätä. Ongelmana on aina se, että miten tietopankki saa näitä tietoja käyttöönsä. No, kyse on potilaasta. Tietenkin potilasta voitaisiin käyttää tässä suhteessa. Mutta jos vain ja ainoastaan potilas antaisi nämä tiedot, niin enpä tiedä. Mielestäni me voimme suhtautua vakavasti tilanteeseen vain ja ainoastaan, jos hoitomuodosta on sovittu lääkärin kanssa tai apteekkarin kanssa sovittu käytettävästä lääkkeestä, joten kyllä meidän tulisi välttää sellaisen tilanteen syntymistä, että noin vain joku lääke otetaan käyttöön, erityisesti sikainfluenssan aikana kävi ilmi, että tämän tyyppisiä ongelmia saattaisi päästä syntymään, joten meidän täytyy olla hyvinkin tarkkoja ja varovaisia sen suhteen, miten näitä tietoja kerätään, jotka sitten syötetään tänne tietokantaan. Ja sitten tähän pakkausselosteeseen. No olen siinä iässä, että silloin tällöin näitä lääkkeitä täytyy käyttää minunkin. Ja kun luen näitä tekstejä, niin Kyllä sitä täytyy kahlata läpi alusta loppuun asti, jotta löytää edes sen kohdan, missä sanotaan paljonko mitäkin on käytettävä. Eli vaikeaa selkoista tekstiä se on, mutta en minä kyllä haluaisi tätä mustaa varoituskolmiotakaan käytettävän, sillä voihan se olla niin, että potilas katsoo lääke pakkausta ja huomaa, että tässä on tämä kolmio, no enpä sitten käytäkään tätä lääkärin määräämää lääkettä, joten tämä on taas terveyden kannalta haitallinen päätös useimmiten. minun mielestäni se riittää, että varoittavat sanat löytyvät tekstistä ja mitä tulee tähän internetin käyttöön, no se on ehkä vähän epäilyttävä lähestymistapa. Minä tiedän, että kaikki eivät kykene internetin välineitä käyttämään. Me käyt tarvitsisimme muitakin tiedonvälityskanavia, kuten kirjeet ja faksit, koska me tiedämme, että kaikki lääkäritkään eivät osaa käyttää nettiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja viimeisimpänä sitten Karl Schlüter. Oli hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Joitakin kommentteja kuitenkin vielä Ensinnäkin olen sitä mieltä, että kollega Mäkevän on todella hyvin ottanut nämä asiat esille, mutta jotain kuitenkin mielestäni puuttuu. No, nyt kun ajatellaan haittavaikutusten uhreja, niin yleensä pyrkii soittamaan numeroon, joka näkyy pakkausselosteessa, ja olisikin hyvä, että kyse olisi suorasta numerosta, jotta tiedot menevät sille, jolle ne kuuluvat. No, parlamentin puolelta olemme aina pyrkineet siihen, että haittavaikutuksista tiedotetaan ja toiminnan täytyy olla avointa. En ymmärrä, mitä, miksi tämä musta kolmio aiheuttaa ongelmia. Sehän, siihen liittyy ihan selkeät kriteerit. Meillä on jo asetus tästä asiasta. Eihän voida kuluttajilta pimittää mitään tietoa. Jos kerran lääkemääräys annetaan, niin ei silloin kukaan mene katsomaan mistään tietokannasta, onko lääke hyväksytty vai ei. Mutta silloin, jos lääkkeessä tuollainen mustakolmio on, niin silloin varmastikin potilas on hieman tarkkaavaisempi tässä. Ja näin ollen olisi mahdollista, että potilas saisi tarkemmin tietoa mahdollisista haittavaikutuksista. Tällä tavalla voisi myöskin reagoida nopeammin, jos jotain haittavaikutuksia ilmaantuu. Ei kyse ole mistään välittömästä lääkkeen kieltämisestä, mutta se täytyy olla mahdollista, jos ongelmia tulee esiin. Mutta en tiedä, mikä tässä nyt on tämä ongelma. Kaikki haittavaikutukset pitäisi mainita pakkausselosteessa. Ja on kyllä totta, että voisi olla mielenkiintoista saada tietoa tavanomaisista ja epätavanomaisista haittavaikutuksista. Esimerkiksi poikani sai kipulääkettä ja hänelle tuli ihottuma. No, minä luin pakkausselosteen ja pakkausselosteessa luki, ettei ihottuma ollut mitenkään vaarallista, vaan se oli aivan tavanomainen vaikutus ja seuraus lääkkeen käytöstä ja tämä rauhoitteli minua, koska tiesin, että ei tarvitse olla huolissaan. Tällä tavalla haittavaikutuksen mainitseminen pakkausselosteesta voi myös rauhoitella potilasta, ja tällöin on myös mahdollista reagoida nopeammin, jos ongelmia esiintyy. Näin ollen minu- mielestäni tätä ei pitäisi millään tavalla rajoittaa, vaan tätä kautta voitaisiin lisätä kuluttajien luottamusta. Ja sitten ympäristövaikutukset. Niistä emme ole puhuneet ollenkaan riittävästi vielä. Ruotsissa on järjestelmä, jossa voidaan neljään tasoon luokitella eri ympäristövaikutukset niiden vakavuuden mukaisesti. Lisäksi on kolme tiedotustasoa. Ensinnäkin tiedot potilaille. Jos ongelmia esiintyy, potilaan täytyy suhtautua asioihin vakavasti. Lisäksi annetaan tietoa apteekkareille ja lääkäreille ja myöskin asiantuntijoille. Ja tiedot on laadittu sitten sen mukaan, kenelle ne on suunnattu. Ja mielestäni tämä on juuri oikea tapa toimia tässä. Meidän täytyisi näin ollen siis vielä tarkemmin mietittävä ympäristövaikutuksia Emmekä saa unohtaa myöskään maanviljelijöitä tai kalan kasvattajia, jotka näitä lääkkeitä käyttävät. Meidän täytyy erityisesti kiinnittää tähän huomiota, koska ympäristövaikutukset ovat merkittävä asia. Ja koska tähän liittyy hyvin paljon nykyään ongelmia, kun lääkkeitä käytetään liikakin. Paljon kiitoksia. Haluaisiko komission edustaja Tienberga ottaa kantaa tähän esitettyyn? Äh, kiitoksia, herra puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Alkuun haluaisin kiittää esittelemme Evenia hyvästä yhteistyöstä ja kiittäisin näistä monista hyvistä kommenteista ehdotuksemme liittyen. Kaiken kaikkiaan voiden todeta, että komission ehdotuksia kannatetaan laajalta rintamalta. Myöskin kävelin tekstissä erityisesti, mitä tulee tähän keskitettyyn tietopankkiin tai sitten näihin määräaikaisraportointikysymyksiin ja potilasilmoituksiin Esittelijähän ehdottaa vähän rohkeampaa lähestymistapaa näiden osa-alueiden suhteen, rohkeampaa kuin mitä komissio ehdottaa. No, meidän on vaikea argumentoida sellaisia ehdotuksia vastaan, jotka menevät samaan suuntaan kuin mitä komissio itse ehdottaa vaikkakin niillä pyritään vahvistamaan, mitä komissio ehdottaa. Esimerkkinä mainittakoon avoimuus ja julkisten kuulemistilaisuuksien järjestäminen. No, me emme menneet aivan niin pitkälle kuin mitä esittelijä ehdottaa, mutta kyllä me olemme samoilla linjoilla ja uskon, että suht kitkattomasti pääsemme myöskin näiden kysymysten suhteen hyviin tuloksiin. Ristiriitaisempaa on kuitenkin sitten ensinnäkin se, miten suhtaudutaan tähän tieteellisen komitean kokoonpanoon. Neuvoston työryhmässä on keskusteltu jo tovi tästä kysymyksestä ja jäsenvaltiot viittaavat lähinnä tähän viestintä kysymykseen, eli että jokaisesta jäsenvaltiosta ääni tulisi kuuluviin markkinoilla oleviin lääkeaineisiin liittyen. Se on ristiriidassa meidän ehdotuksemme suhteen, mutta toisaalta me ymmärrämme, mitä neuvostossa ajetaan takaa. Mutta sehän ei ole ainoa osa-alue tässä meidän ehdotuksessamme. Me viittaamme myöskin tähän hallintoneuvoston kokoonpanoon ja valintaan. Lisäksi me olemme ottaneet esille myöskin tämän komitean tehtävät ja roolin. Kun katson tätä luonnosta, niin komitean arvoa olisi tarkoitus nostaa. Sinänsä se on ihan oikein. Eli että lääketurvakomitea ja tämä yleinen lääkeainekomitea, joka EMEassa toimii, niin tätä yhteistyötä tulisi tiivistää, mutta meidän tulee kuitenkin pohtia sitä, että kuka on vastuussa loppujen lopuksi näistä ehdotuksista. Komissio on ainakin sitä mieltä, että tämä varsinainen komitea olisi lopullinen päätöksentekijä. Mitä tulee lääketurvakomitean roolin vahvistamiseen, niin se on hyvä asia meidän mielestämme ja sitä kautta voitaisiin saada myöskin enemmän riippumattomuutta tähän arviointiprosessiin. Eli kyllä tämä lääketurvakomitean roolin vahvistaminen sopii komissiolle. Ja sitten tuoteselosteeseen saanen muistuttaa teitä siitä, että komission jäsen Verhoigen oli täällä toukokuussa 2007 läsnä ja silloin komissiota pyydettiin esittämään ehdotuksensa tuoteselosteiden parantamiseksi. Tämä on hankala aihe. Julkisessa kuulemistilaisuudessa komissio ehdotti, että sivuvaikutukset ja haittavaikutukset mainittaisiin yhtenä ryppäänä ja erityisesti ne vakavat ja useimmiten esiintyvät haittavaikutukset olisivat listan kärjessä. Sitten meitä kritisoitiin siitä, että tässä tiivistelmässä pitäisi viitata vain ja ainoastaan haittavaikutuksiin. Mutta nyt meiltä vaaditaan, että otetaan sekä hyvät että huonot vaikutukset tähän tiivistelmään mukaan. Ja tältäpä pohjalta me lähdimmekin ehdottamaan tätä tiivistelmää ja mitä kollega Liisel kysyi, niin sekä positiiviset että negatiiviset vaikutukset pitäisi luetteloida erityisesti niin vakavat haittavaikutukset ja usein esiintyvät haittavaikutukset tulisi luetella. Useinhan ihmiset eivät jaksa lukea näitä tuoteselosteita loppuun asti, joten kärjessä pitäisi olla nämä useimmiten esiintyvät ja vakavat haittavaikutukset. Me olemme kiitollisia näistä kommenteista, joita olette esittäneet, ja toivottavasti tältä pohjalta pääsemme vielä askeleen eteenpäin tällä hyvällä tiellä. Ja tästähän olisi hyötyä kuluttajille ja potilaille. Ja mitä tulee esitettyyn kritiikkiin, mitä tulee rahoituspuoleen, niin jo nyt olemme jälkijunassa Era Vigilance-tietokannan saralla. Ne ongelmat liittyvät myöskin budjetointiin, sillä tämä tietopankki on se, jossa on eniten infoa kaikista tietopankeista en nyt halua lähteä keskustelemaan tästä budjettipuolesta, mutta yhteisön panostusta ei ole lisätty. Minun mielestäni tässä ei ole mitään eturistiriitaa nähtävissä. Eihän teollisuus ole edustettuna hallintoneuvostossa eikä missään muussakaan elimessä, joka päättää Eudra Vigilance tietokannan tulevaisuudesta. Sen voin sanoa teille täällä suoraan. Mikäli teollisuus ja EMA olisivat kytköksissä toisiinsa, niin sitä olisi ehkä nähtävissä markkinoille saattamisprosessin yhteydessä tai lupamenettelyn yhteydessä, eikä tässä viimeksi mainitussa, joten tällaista riskiä ei ole kyllä olemassa. Ja mitä tulee tällaiseen varhaishyväksytämenettelyyn, eli nopeutettu markkinoille saattamisprosessi, että sitä tuettaisiin, no sitä komissio ei ole ajamassa. Lainsäädännöstä löytyy jo välineitä, jotka antavat meille mahdollisuuden toimia tietyissä tilanteissa hyvinkin nopeasti ja varhaisessa vaiheessa, eli että lupa voidaan myöntää lääkeaineisiin, joita käytetään erittäin harvinaisten sairauksien hoitamisessa, mutta sitä ei pidä tulkita siten, että me olemme pyrkimässä jonkinlaiseen suunnanmuutokseen. Sen voin teille täällä kyllä todeta. Ja lopuksi sen verran, että me olemme luottavaisin mielin katsomassa tulevaisuuteen. Komissio on nyt tällaisessa siirtymävaiheessa, mutta komissaari ehdokas Dalio totesi täällä kuulemistilaisuudessa, että hän haluaisi, että tämä projekti etenee mahdollisimman rivakasti. Ja tästäpä syystä toivommekin, että näin pääsemmekin nopeasti ratkaisuihin ja tuloksiin. Kiitokset siitä, että te olette pitkälti meidän kanssamme samoilla linjoilla. Kiitoksia. Kiitokset kollega Tierberger näistä kommenteista. Ja nyt vielä esittelijälle puheenvuoro. Olkapas hyvä. Haluaisin kiittää kollegoita kommenteista ja siitä äh, syvämietteisyydestä, jolla he tähän asiaan suhtautuvat. Kaikki näköjään selvästi haluavat mahdollisimman hyvin toimivan järjestelmän. Er-, erimielisyyttä tietysti on, mutta ei, tästä koko lääkevalvonnan perusteista ei ole näköjään mitään äh, erimielisyyttä. Kun Prakkia, äh, Prakista aloitettiin, oli itse asiassa samaa mieltä Äh, Dagmarin kanssa äh, yhtä mieltä siitä, mm, ajatella tätä jäsenmaiden edustusta, että, että täytyisi olla todellakin ää, äh, ää, tiedemiehistä koostuva asiantuntijassa, Mutta kun olisi taas toisaalta neuvostakin kuunnellut ja muuta, alan ymmärtää sitäkin näkymystä, että, että siellä pitää olla myöskin ne ihmisiä, jotka ovat jäsen, jäsenmaiden lääkevalvonta-asiantuntijan mukana neuvostossa tätä puitu puoli vuotta. Ei se kuitenkaan itse asiassa ole edes avainkysymys. Eli siis ei sitä on puhuttu, kun, siis sitä on puhuttu nyt tolkulla tästä parin, muutaman työryhmän koostumuksesta tai komitean tärkeämpääkin aihetta olisi ollut Minun mielestäni äh, jäsenmaista sinne saa ihmisiä tulla, jos he ovat äh, asiantuntevia ja asiansta, asiansa sitoutuneita. Sitten äh, minusta se Praakin roolin vahvistaminen on perusteltu. Nyt kun EMEA tarkastelee nykyjärjestelmää, Siellähän mitään ei ole tällä lääkäännekomitealla oikeastaan mitään valtaa, se antaa epämääräisiä suosituksia ja näin. Sen vuoksi se toimii heikohkosti. Me haluamme, jos me haluamme välkevalvontakomiteoiden toimia, toimivan tehokkaasti, niin niille pitää antaa myöskin sitä valtaa. minä olen tietysti tässä avoin keskustelemaan neuvoston ja komission kanssa tästä Praagin koostumuksesta. Pääasia, että se toimii oikein ja hyvin, siis tämä riskiarviointielin, että siellä on sitten oikeanlainen koostumus oikeita ja oikeista ihmisiä, oikeita ihmisiä oikeissa töissä. Siitä varmaan löydämme kompromissin. Mitä sitten tulee potilaiden raportointin rooliin? ja heidän välittämästä raportoinnistaan. Eli en, en, en minä tietenkään kannata sitä, että potilaat menevät suoraan EMEAn pakeille, niin kuin Ulmer totesi. Kyllä tarvitaan joku suku, suoratin väliin, joku kansallinen valvova viranomainen, joka huolehtii näistä asioista. Ja, potilaiden kirjaamisesta. Heillä, potilaiden mielipiteiden kirjaamisesta heillä on potilaan nimi ja voivat sitten palata, ja mm, para, palata sitten asiaan ja tarkentaa, että mm, onko tästä, mistä, mistä tässä on kysymys. Eikä pelkästään sitten vaan kirjattaisi sitä, että nyt on tämmöinen valitus tullut ja, ja hyvä näin. Eli se olisi jonkinlainen portinvartija, portinvartija siellä, joka valitsisi tämän Siis EMEAN, EMEAstahan tulevat tieto ei ole tasan niin laadukasta kuin, kuin sinne, sinnekin päin annettu inputti. Sitten tästä tämä kolmia, ei minä, se mikään pakko miele minulle. Minä ehdottaisin, että tällainen kolmio olisi siinä tuote, pakkausselosteessa, ei siellä pakkauksessa, vaan siinä se on itse sisällä olevassa lapussa. Sikäli kun ymmär, ymmärsin. Minä en ole täällä, mikä terveydenhuollon ammatilainen, toisin kuin monet muut alan ihmiset sen jo tunnistavat silloin, kun kysymyksessä on tällainen tehokkaasti seurattu lääke. Eh, siis kysymys on itse asiassa et, et, et sitä tuotteesta. Minusta oli, olisi hämmästyttä sekavampaa se, että, että, että siinä sitten yhtäkkiä alettaisikin inhota tästä lääkkeen koostumuksesta, eikä viin pelkästään siitä asiasta, että, että tämän lääkkeen, tätä lääkettä muuten seurataan tehokkaasti. Eli että se saattaisi olla siis kaksiselitteinen merkitys, yksi lääkärille, yksi potilaalle. Eli se nyt ei ole mikään kynnys, kynnyskysymys minulle. Sitten äh, tästä selosteesta tuskin päästään sopuun. Tässä äh, olen nyt lotkauttanut korvani kuitenkin sille, mitä on sanottu täällä. Pääasia on, että, että se menee, saadaan oikeanlaiseksi. Siitä on vielä keskusteltava. Hyvä, että komissio selvitti muuten tämän kysymyksen siitä, että, että, että, että, että tästä avautuisi joku takaovi valitustulvalle en taaskaan ole mikään asiantuntija, mutta, mutta, minu, mutta minustahan tämän ei koko lupa mm, valvontaan tai luvan myöntämisjärjestelmään vaikuta sitä eikä tätä. Se oli hyvä, että tuli selväksi. Sitten mitä tuli täm, tähän ympäristökysymyksiin, mitä Karl ja muut, toinen vihreä, totesi, siis tottahan, selvähän tällä lääkkeellä, lääkeaineella on suuri merkitys ympäristölle, mutta se ei välttämättä nyt tähän istu, kun kysymys on siitä, että miten emme asioista raportoidaan ja näistä haittavaikutuksista. En, en tiedä, miten se Miss, mi, mihin nämä sitten nämä ympäristökysymykset kieltämättä istuisivat, se on ehkä komission vastattavissa, mutta minusta eivät tähän aikaan. Sitten kun saamme muutosesitykset, niin sitten palataan varmaan tähän keskusteluun vielä läheisemmin. Kiitos. Paljon kiitoksia esittelijälle ja kollegoille sekä komission edustajille tästä vilkkaasta keskustelusta. Tarkistukset on jätettävä kolmas päivä toista kello 12 mennessä. Näin sitten huhtikuuhun mennessä saamme äänestyksetkin täällä valiokunnassa hoidettua. Sitten viimeisimpään tämän päivän kysymykseen kuitenkin yhtä tärkeä lääkeväärennökset direktiivin muuttaminen. Esittelijänä toimii kollega Marisa Matias. Ja esittelijä saakin saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Senhor Presidente, um, antes de mais quero, on dizer Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä komission ehdotukseen tulee, niin se käsittelee ongelmaa, joka on kansalaisten näkökulmasta yhä tärkeämpi kun lähdin tätä tekstiä laatimaan, niin lähdin siitä liikkeelle, että meidän pitäisi varmistaa yhteiset intressit, kun tällä hetkellä kaikki eivät puhalla samaan hiileen. Tämä oli työskentelyni peruslähtökohta. Komission jäsen Verhoigen antoi kuukausi sitten saksalaiselle lehdelle Die Weltille haastattelun. Tämä haastattelu on varmaankin käännetty englannin kielelle ja jos sallitte, niin lukaisen täältä yhden otteen. Verhoike nimittäin toteaa tässä haastattelussa, että lääkeaineväärennösten määrä kasvaa jatkuvasti ja komissio on tästä erittäin huolissaan. Kahden kuukauden sisällä takavarikoitiin 35 miljoonaa tablettia Euroopan unionin alueella yksistään. Ja tämä on suurempi ongelma kuin mitä komissari itse olisi olettanut antibiootteja ja muita lääkkeitä siis on väärennetty ja tämän tyyppiseen toimintaan pitää puuttua rikosoikeudellisen keinoin. Niin, tämä Verhoigenin lausuma sopii tähän kontekstiin, eli tähän aiheeseen lääkeaineiden pääsy markkinoille tässä, nimittäin sanotaan suoraan, mistä on kyse. Me yritämme nimittäin muuttaa direktiiviä, jotta lääkeväärinnökset saadaan poistettua toimitusketjusta. Henkilökohtaisesti tulen tekemään kaikkeni sen hyväksi, että me pääsemme tähän tavoitteeseen, eli että voimme taata potilaiden turvallisuuden. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet minua laatimaan tämän tekstin. En nyt lähde käymään tätä koko tekstiäni läpi. Haluan vain ottaa esille mielestäni ne tärkeimmät kysymykset. Ja otan ne kysymykset esille, joihin liittyen haluaisin teiltä kommentteja. Yhdeksän aihealuetta otan esille. On tietenkin selvää, että te voitte esittää kommentteja myöskin muihin kysymyksiin liittyen. Viittaan tässä myöskin oikeusperustaan. Komissio viittaa vain ja ainoastaan sisämarkkinoiden toimivuuteen. Ja uskoakseni tätä kaksinkertaista oikeusperustaa täytyy tarkastella vielä uudemman kerran ja sitten sanottakoon, että lääkeväärennökset voivat olla terveydellisesti erittäin haitallisia potilaille koska vaikutukset ovat jotain, mitä, mistä ei voida sanoa yhtään mitään. Jotkut lääkkeet ovat jopa, tai lääkeväärennykset ovat jopa myrkyllisiä, ja minä uskon, että yleiskeskustelun aikana tähänkin vielä palataan. Sitten mitä tulee määritelmiin, eli muihin termeihin kuin mitä komissio on ehdottanut – Oma ehdotukseni perustuu siihen, että en tietenkään halua monimutkistaa tilannetta, vaan päinvastoin. Tarkoituksena on saada tekstistä selkeämpi ja toimivampi, jotta nopeammin käy ilmi, mistä on kyse, ja jotta jokainen toimintaketjun osallinen tietää, kenen kanssa on tekemisissä. Siksi olen lisännyt muutamia määritelmiä, eli lääkeaine väärennös, vaikuttava aine ja muita vastaavia termejä olen ottanut tähän määritelmäosion mukaan. Ja kuka on tässä toimintaketjussa mukana aktiivisena toimijana ja sitten täytyy vielä pitää erillään kauppia ja välittäjät, koska heidän tavoitteet ovat erilaiset. Olen pyrkinyt näin tarkistukseni niin poistamaan epäselvyyksiä ja ongelmia, koska uskoakseni ne olivat lääkeainesaralla ne suurimmat ongelmat. Eli selkeämmät määritelmät johtavat yksinkertaisempaan määräysten täytäntöön panoon ja konkreettisempaan lainsäädäntötekstin toimintaa. Sitten turvallisuusaspektit toisena. Resepti lääkkeiden suhteen tämä on velvoite, mutta tässä täytyy pitää aina mielessä, että nyt on reagoida, reagoitava nopeasti, kun otetaan huomioon, minkä ongelman edessä me juuri nyt seisomme. Kun puhutaan lääkeväärännöksistä, olipa kyse sitten resepti- tai ei-reseptilääkkeestä, niin väärännöksiä ilmenee aina. Mutta mitä tulee tähän tuottoon, jonka voi saavuttaa väärännöksillä, on huomattava. Ja kun lääkkeitä kun tällaisia vaihtoehtoisia lääkkeitä väärennetään, niin tuottokin on pienempi, koska vaihtoehtoiset lääkkeet ovat yleensä halvempia. Ja jos komissiokin on sitä mieltä, niin ehkä meidän tulisi ensin toteuttaa eräänlainen riskiarviointi ja sitten katsoa, miten etenemme. Varjoesittelijät ovat ottaneet esille myöskin tällaisia turvallisuustekijöitä, vaihtoehtoisiin lääkkeisiin liittyen. Mielestäni se on ihan hyvä ajatus ja olen valmis tarkastelemaan tähän liittyviä ehdotuksia. Mitä tulee sitten reseptivapaisiin lääkkeisiin, niin ehdottaisin, että heti kun tämä ehdotus on astunut voimaan, niin meillä olisi viiden vuoden siirtymäkausi, jotta voisimme varmistaa tai tarkastella, mitä kriteereitä meidän tulisi soveltaa. Tällä ajan sitä takaa, että ehdotus olisi mahdollisimman tehokas ja että se olisi sellainen ehdotus, joka reagoi tähän suureen ongelmaan. Mutta meiltä puuttuu vielä tämä tietopohja ja tästäpä syystä onkin ihan paikallaan teillä tehdä tällainen eriytetty ratkaisumalli. Ja sitten mitä tulee komission ehdotukseen ja internetkauppaan. Me tiedämme oikein hyvin, että internetin kauttahan juuri lääkeväärännöksiä tuodaan markkinoille. Jotkut joissakin maissa internetin kautta lääkeaineita ei saa edes kaupata. Eli tällä saralla täytyy vielä tilannetta tarkentaa ja selventää. Tietenkin me voisimme suurelle yleisölle sanoa, että haluamme toimia ennaltaehkäisevästi, jottei väärennöksiä päädy ylipäätään tuotantoketjuun, mutta me emme samalla saa unohtaa tätä keskeisintä kaupankäyntifoorumia, eli internettiä. Jos me sanomme, että me haluamme taata teidän terveyteen ja turvallisuuteen, niin silloin tämä yhtälö ei toimi. Eli kyllä meidän täytyy tarkastella myöskin kaupankäyntiä internetin välityksellä. Suuren yleisön valistamiseen täytyy panostaa esimerkiksi internetin välityksellä, eli että ihmiset ymmärtävät, miten suurista riskeistä on kyse. Eli tietoisuutta on lisättävä. Minkälaisia riskejä liittyy mihinkin tilanteeseen. Ja meidän on vain todettava, että lääkeväärennöksiäkin löytyy markkinoilta. Ja että aina, kun käyttää tiettyjä kaup- kaupankäyntifoorumeita, niin se saattaa johtaa terveydellisiin haittavaikutuksiin, eli riskejä on olemassa. Eli jokaisen kuluttajan pitäisi pystyä hakemaan näitä tietoja ja hänen pitäisi pystyä myöskin arvioimaan, että mitkä lääkeaine myyntiin erikoistuneet nettisivut ovat laillisia, mitkä laittomia. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa tällainen järjestelmä on jo käytössä ja tämä on mielestäni ihan hyvä esimerkki. Eräs Ukon lääkeaineisiin erikoistunut säätiö tätä järjestelmää pitää yllä ja minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus ja, tai hyvä esimerkki ja kollegat tietävät, minkälaisia tarkistuksia olen itse tähän aihealueeseen jättänyt. Mielestäni on tärkeää varmistaa, että on olemassa selkeä yhteys online-apteekkien ja tavallisten perinteisten apteekkien välillä. Mutta rajanveto on tietenkin tarpeen Tämä nyt on yksi esimerkki. En nyt lähde tarkemmin kertomaan tästä brittijärjestelmästä, mutta halusin vain sanoa, että tämä on kysymys, johon on myöskin tässä direktiivissä paneuduttava. Niin, no minä yritän nyt saada asiani sanottua. Um niin tärkeää on, että muutkin saavat vielä asiansa sanottua. Tarkoituksena on siis, että lääkeaineen väärentämisestä tulee rangaistava teko, koska se johtaa äh, riskeihin kansanterveydellisestä näkökulmasta katsottuna. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tätä, tämmöisestä toiminnasta pitää myöskin rangaista. Ja tästäpä syystä meidän täytyy toimia juuri päättäväisesti, eli ottaa rikosoikeudellisia sanktioita käyttöön silloin, kun kyse on lääkeaineiden väärennöksistä. Ja mitä tulee valvontaan ja tarkastuksiin, tarkastuksia olisi kohdentettava juuri näihin tuotantoprosesseihin liittyen. Niihin liittyen on olemassa jo kansainvälisiäkin sopimuksia. rutiininomaiset tarkistukset, pistokokeet ja muut ovat usein hyödyllisiä, koska sitä kautta voidaan löytää lääkeväärennöksiä ja tämä taas edellyttää myöskin riskiarviointia, riskiarviointia, joka liittyy tähän seuraavan tärkeään aihealueeseen eli kansainväliseen yhteistyöhön. Eh, fronteiras, acho muito importante e parece muito importante que se melhore. Kaupankäyntihän on nykyään rajatonta ja siksipä onkin tärkeää, että myöskin tällä saralla tehdään yhä tiiviimpää yhteistyötä ja että otetaan käyttöön monenvälisiä yhteisiä ratkaisumalleja, mekanismeja, joiden avulla voidaan löytää nämä varsinaiset takapirut ja tiedetään sitten, mistä nämä lääkeainevääryydet loppujen lopuksi ovat lähtöisin. Ja mitä tulee ilmo- ilmoitusvelvollisuuteen, tämä verkoston perustaminen, eli että komissio, jäsenvaltioiden viranomaiset ja lääkeainevalvontavirasto olisivat yhdessä tässä mukana, no se on ihan hyvä ajatus. Minä uskon, että tämän tyyppisellä yhteistyöllä voitaisiin vielä hanakammin puuttua tähän ongelmaan ja ymmärtää, mistä loppujen lopuksi on kyse. Ja varmaankin ratkaisumallitkin löytyisivät tällaisen tiivistetyn yhteistyön kautta helpommin. Joskushan käytössä olevat tiedot ovat ristiriitaisia, joskus jopa tietojen saaminen on hankalaa ja tietojen edelleen lähettäminen on hankalaa ja tästäpä syöstä meidän täytyy tehdä viranomaistasolla tiivimpää yhteistyötä. Ei se vaadi mitään uusia ryhmiä tai elimiä. Esimerkiksi tällainen vuosittainen raportointivelvollisuus ongelmiin liittyen. Niin ja sitten, herra puheenjohtaja, tämä viimeisin aihealue. Komission ehdotuksessa ei puututa vientikysymyksiin silloin, kun väärennöksiä on tarkoitettu kolmansille markkinoille. Tästäpä syystä onkin tarpeen, että meillä on tiukkoja määräyksiä niiden lääkeaineiden suhteen, jotka tulevat eurooppalaisille markkinoille, mutta valitettavasti vastaavanlaisia kriteereitä ei vielä sovelleta EUn ulkopuolisille markkinoille, esimerkiksi Afrikkaan tai Aasiaan tarkoitetulle lääkeaineille. Me olemme sitä mieltä, että tämäkin seikka pitäisi ottaa huomioon, sillä muuten emme pääse tähän kaipaavamme tiiviimpään kansainväliseen yhteistyöhön. Ja lopuksi sitten vielä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että ehkäpä oikeudellinen yksikkö voisi kommentoida sitä kysymystä, että miten nämä toimivaltuuskysymykset ovat muuttuneet uuden Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä. Tämä on tärkeää, kun direktiiviä lähdetään muuttamaan. Ja lopuksi sitten vielä toteaisin, että olen vakuuttunut siitä, että me voimme tarjota lisäarvoa tälle toiminnalle ja tästäpä syystä haluaisin kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. No tämä on ensimmäinen mietintö, jonka laadin täällä parlamentissa ja siksipä voinkin sanoa, että olen valmis hyvin avoimin mielin suhtautumaan esittämiin kommentteihin ja kritiikkiin ja olen valmis tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta saamme hyvän tekstin aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle tästä tekstistä ja siitä, että olen näin ponnekkaasti tehneet tätä työtä. Ensimmäinen mietintö ja näin tärkeä aihe onnea ja menestystä. Dagmar Ruth behrendt ensimmäisenä varjoesittelijänä, olkapas hyvä. Kiitos vaan puheenjohtaja. Marissa Matias on saanut aika suhteellisen painavan, painavan asian käsittelynsä ja tehnyt siinä hyvää työtä. Täytyy äh, komissiota äh, kehua, koska komission ehdotus on äh, tässä, tässä, tällä kertaa varsin hyvä. Ainahan näin ei ole asialaita, mutta tämä on hyvä. Ja Marissa on tässä, siinä sitä sen kuvastanut pari seikkaa mieluusti. ydinkysymys on tässä taas potilasturva. ja äh, potilasturva äh, äh, juontaa siihen, että, että missä, missä tämä ää, potentiaali piilee. Marisa totesi, että, että tässä on kysymys nyt lähinnä ää, reseptilääkkeistä, ovatpa sitten alkuperäisiä vai, tai tällaisia geneerisiä rinnakkaislääkkeitä tarkoituksena on se, että kysymys että ei, että tämä tarko- lääkkeistä, jotka on itse, itse lääkintään, vaan lääkkeistä, jotka, jotka, jotka ö, on reseptillä määrättyjä. Eli sillä, niillä on ihan toinen vaaramomenttikin siinä piilee siinä sisällä kuin, kuin joku päänsärkypilleri. Jonka. Ja kysymys on siis siitä, että onko, että että onko reseptillä vai muulla muuta määrätty. Siinä muussa tapauksessa ei ole, niin, siinä tapauksessa ei ole mitään eroa, onko kysymys alkuperälääkkeestä vai rinnakkaislääkkeestä. Tässä on sitä, ei ole niin olennaista, otetaanko käsikauppalääkkeet mukaan vai ei oteta. Voidaan ottaakin jos, jos järjestelmä toimii hyvin reseptilääkkeellä, se toimii sitten varmaan mu, mu, muussakin kaupassa aika hyvin. Minusta tämä on tämä, on tämä perus periaate. Meidän täytyy myöskin näitä turvallisuusominaisuuksia tarkastella selkeästi. Ja tässä täytyy olla selkeät äh, lääkeet. Äh, itse nehän ei ole välttämättä äh, kalliita sinällään. Tietysti kaikilla on joku hinta sillä ja tietysti kaikilla, kaikilla edellytykset pitää olla samat kaikilla, kaikille potilaille nämä, se kustannustaakka sama, samoin kuin lääkevalmistajillekin. Että joku lääke, vaarallinen, taikka, taikka sitten siinä ei ole mitään vaikuttavaa ainetta. Senkin pitää tietysti, että tässä on, puhutaan, niin kuin nämä näyttävät olevan kolesterolääkkeitä tai e, syöpä, e, e, ehkäiseviä lääkkeitä, jotka, joita eniten väärennetään. Siinä saattaa jo piillä sitten suoranainen hengenvaara, kuten totean todettu. Eli meidän pitää saada selkeä järjestelmä tähän käyntiin ensin. Miten rinnakkaiskaupassa tähän, se on, se on, se on, se on ihan sama asia. Eli siis vaikka ajatellaan tämä, tämä lääkkeen pakkauskoosta on puhuttu, jos se on harhaanjohtava tai pakkaus, pakkaus tai päällinen vaihdetaan, se on ihan sama. Siis sisällöstä tässä on kysymys että saadaanko se sitten tämä internetkauppa tällä tai muulla lainsäädännöllä kuriin. Se, se, se on ihan sama. Tässä ei, ei puhuta tästä potilasturvallisuudesta ja meidän pitää säätää pakkauskoista yhdenmukaisesti, samoin myöskin rinnakkaislääkkeiden osalta selkeästi siis, omilla sisäisillä markkinoilla niin, että säännöt ovat samat kaikille sitten ongelma, pääongelmasta, ydinongelmasta sananen. Eli siis tämä internet-apteekkien, nettikauppa apteekkien kohtalo. Monet ovat meistä sanoneet, että, että nämä nettikapteekit eivät ole hyviä potilaan kannalta, koska siinä, siinä menetetään välitön kontakti asiakkaaseen, potilaaseen, että voidaan puida näitä ongelmia syvällisemmin tai näin poispäin, jotka Eh, monet meistä kantavat tietysti huolta myöskin hinnasta ja näin poispäin. Eh, eh, jos me, me tuolta netistä valitsemme lääkkeet, niin kuin Matiaskin ehdotti, että, että nämä, nämä ovat sertifioituja sivu, sivustoja, ja myöskin sitten potilas tietää, mikä tällainen sertifioitu luvallinen apteekki on. Että siitä sen tuotteet ovat testattuja ja tämä on kaiken kaikkiaan olennainen. Samoin myönnän, että kun me puhumme, puhumme näistä turvallisuusominaisuuksista, että, että, että palautus pitäisi olla tietenkin, jos, ei, jos, jos me tiedämme, että, että, että joku aihe, että tässä lääke on, on, on viraton, e, ja siinä ei mitään tehoa, ja se on minulle määrätty, se on tietysti selkeästi tässä tullaan tietenkin myöskin tähän yksityisen suojakysymykseen, että tämä on määrätty minulle, en tiedä se potilasturva on kuitenkin painavampi kuin, kuin sitten nämä yksityisasiat ja jonkun sairausvakuutuskortin tiedot. Tämä on tällä ja tällä määrätty ja sitten sen palautetaan pois. Meidän pitää pystyä lokalisoimaan potilas myöskin sitten siinä tapauksessa, että jotkut varoituksen sanat ovat tarpeen. Minulle on niin ikään tärkeä yhdestä asiasta olla aika vähän skeptinen, mitä tulee tähän ehdotuksen, eli näiden muutos 12 koskien tätä tuntivalvontaa näitä tarkastuksia. En oikein ymmärrä, miten se saataisiin toimimaan ja, ja kenen, kenen harteille se sitten sälytettäisiin ja kuka sen maksaisi. Miten se sitten oikein, miten kuvitellaan sitä käytännössä, käytännössä toimivan? Tietenkin komissiolla on äh, erilaisia tarkastajia ja kontrollantteja tuolla Euroopan unionin rajojen ulkopuolellakin. Se on ihan totta. Mitä ne sitten, äh, mitä meidän täytyy var, varmistua siitä, että kaikki äh, valmistajat ovat sitten alkuperälääkkeen tai rinnakkaislääkkeen äh, valmistaja, että sillä on, niillä on tehtaan sisäinen valvonta kunnossa, tai sisäinen val, valvonta reilassa. Siitä vasta voidaan lähteä työstämään näitä jatko, jatkotoimenpiteitä. Se, se on se perusedellytys sitten oli jotain muitakin asioita, toki tässä oli vielä, kuten esit näitä turva, turvamerkintöjen eri, eri kate, kategoriat. Meillä on hiukan, olla hiukan eri linjoilla, no, mutta on yhdeksän hän, hän, hän peräänkuuluttaa näitä eri, erilaisia ää, ää, tämmöisiä turvamerkintöjä erityyppisille tuotteille – se on vähän, eh, ehkä kenties menee hiukan liian pitkälle, mutta varmaan tästä nyt voidaan vielä sitten keskustella jatkossa tarkemminkin. Paljon kiitoksia. Niin pitkäänhän tässä keskusteltiin näistä muista kauppiaista sillä, sitä ajateltiin, että jos nyt jotain pystyy tekemään, niin ainakin väärentämään, mutta nyt huomasimme, että sehän se ei ole se varsinainen ongelma, vaan että että on olemassa aivan toisenlaisia väärännösreittejä lähteitä ja minä tiedän, että nämä rinnakasmyynnistä vastaavat toimijat pyrkivät varmistamaan, että kaikki toimii kitkattomasti ja se onnistuu erilaisin turvamerkinnöin. Eli tässä ei pitäisi nyt sekoittaa puuroja ja vellejä. pakkauskoko ja pakkauksista löytyvät lääkkeet. Näitä ei pitäisi sekoittaa toisiinsa. No niin, seuraava sitten vuorossa varjoesittelijä Holga Kama. Kiitoksia herra puheenjohtaja. En halua nyt pitkittää keskustelua tarpeettomasti. Luulenpa, että olemme kaikki samoilla linjoilla sen suhteen, että onko ja jos kyllä, niin miten edettävä tätä asiaa. Niin, viisi vuotta sitten olin samassa asemassa kuin esittelee tänään. Saman tien sain hommat hoidettavakseni, vaikka en tiedä, miten asiat hoidetaan. Ja onnittelisin teitä erinomaisesta työstä ja ryhmäni puolesta voin sanoa, että olemme pitkälti samaa mieltä kanssanne. Muutamia lähestymistapaan liittyviä kysymyksiä eli parantavatko nämä ehdotukset lainsäädäntöä, eli pääsemmekö ratkaisemaan tätä ongelmaa. En halua nyt toistaa sitä, että lääkeaine väärennösten määrä kasvaa Euroopassa jatkuvasti, se nyt on sanomattakin selvää, mutta en oikein ymmärrä sitä, miksi esittelijä puuttuu näihin niin sanottuihin apuaineisiin, sillä – jos ne mainettaisiin, niin lainsäädäntötekstiä laajennettaisiin tai soveltamisala laajennettaisiin myöskin tähän tuotantoprosessiin, ja minun mielestäni tähän liittyen on olemassa sääntelyä jo olemassa ihan riittämiin, enkä tiedä päästäänkö tässä nyt vielä pidemmälle tuotantoprosessien valvonnan saralla. Mielestäni meidän tulisi keskittyä tuotantoketjuun, eli että tämä olisi mahdollisimman avoin ja valvottu. En ole aivan varma, että olemmeko nyt oikealla tiellä. Ja minulle on syntynyt vähän sellainen vaikutelma, että tämä komission ehdotus on suht selvä ja tasapainoinen, jos tänne lisätään kohtia, rinnakkaisvalmisteisiin liittyen, niin syntyy sellainen vaikutelma, kuin kyse olisi ikään kuin siitä, että rinnakkaistuotteet suljettaisiin järjestelmän ulkopuolelle, eikä niinkään, että ne otettaisiin huomioon. Ymmärsin komission lähestymistä vain siten, että meidän tulisi riskipohjalta lähteä liikkeelle katsomaan siis, minkälaisia riskejä eri lääkeaineilla on. Riskit on arvioitava mielestäni ei olisi ainakaan näin äkikseltä sanottuna järkevää käsitellä rinnakkaisvalmisteita eri tavalla. En nyt ymmärrä tätä kohtaa aivan täysin. Ehkäpä komission ehdotus on tältä osin selkeämpi, sillä käytännössähän usein reseptilääkkeet, jotka ovat vaihtoehtoisia, niin niitä ei niinkään väärennetä. Ja internet-asia otettiin esille ja niin kuin Rod Beren sanoi, niin teknologia tuo tullessaan näitä uusia ongelmia, niitä on sitten vain käsiteltävä. Sille ei ole löytynyt mitään lääkettä tai siihen. Internetin merkitys kasvaa kasvamistaan ja minä uskon, että kaikki potilaat, jotka ostavat internetin kautta lääkeaineita, niin tietävät, että riski on olemassa ja meidän täytyy ottaa vain tai tarttua tähän mahdollisuuden, eli kertoa potilaille siitä, että internetkauppa pitää sisällään riskejä. Ja esittelijäkin on esittänyt oman ehdotuksensa merkintöihin liittyen. Tietenkin kaikki on väärennettävissä, mutta kuitenkin jotain tämän tyyppistä tarvitaan. Liian pitkälle mentäisiin kyllä, jos komission pitäisi vaatia hakukoneisiin lisättäväksi jonkinlaisia varoitustekstejä. Tämä nyt ei varmaankaan ole loppuun asti ajateltu ehdotus. No siinäpä ne kolme keskeisintä ryhmämme huolenaihetta. Ehkäpä näitä tulisi vielä käsitellä jatkossa, mutta uskon nyt kuulemani perusteella, että voimme päästä ratkaisuun hyvinkin pikaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Marina Janakukakis. Eh, Hän ei siis ole paikalla. Eli seuraavana Michael Dramopoulos. Hän on paikalla. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijäämme Marisa Matsiasta tästä erinomaisesta mietinnöstä. Hän käsitteli hyvin pitkällisesti tätä asiaa ja toi esiin suurimman osan niistä kohdista, jotka me halusimme ottaa esille ja näin helpotti työtämme. Suurin osa tarkistuksista kattaa kansalaisjärjestöjen ehdotukset liittyen tähän lainsäädäntöehdotukseen ja olemme samaa mieltä esittelijän kanssa. Haluaisin kuitenkin korostaa tiettyjä seikkoja. Ensinnäkin se, mitä esittelijä sanoo lääkeväärennöksistä ja siitä, että asiaa ei pidä unohtaa rinnakkaisvalmisteiden kaupassa, eikä myöskään teollisia tekijänoikeuksia saa unohtaa. Tällä alalla ei niinkään ole kansalaisten etujen suojelua ja kansanterveysnäkökulmia ei myöskään ole huomioitu johdantoosassa, mutta myöskin eri kohdissa esittelijä viittaa patentteihin ja teollisia tekijän oikeuksiin. Lisäksi on laadittava säännöksiä, joilla voidaan torjua laitonta verkkokauppaa. Verkkohan on pääasiallinen lääkeväärennösten lähde. Komission ehdotus käsittelee perinteistä jakeluketjua, lääkeväärennösten perinteistä jakeluketjua. Mutta mehän tiedämme, että on myöskin ryhdyttävä toimenpiteisiin rinnakkaiskaupan torjumiseksi. Oikeudellisesta näkökulmasta direktiivi ei voi sisältää säännöksiä, joita sovellettaisiin suoraan verkkokauppaan. Mutta tarkistukset 1-49, jotka esittelijä on tehnyt. Ja, jotka koskevat verkkokaupparekisteriä liittyen juuri siihen, miten lääkkeelle annetaan myyntilupa. Ja olisi tällainen logo käytössä verkkokaupassa. Nämä ehdotukset ovat todella hyviä. Jäsenvaltiot voisivat myöskin tehdä enemmän yhteistyötä erityisesti Europolin kautta, jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin torjua laitonta verkkokauppaa. Tässä direktiivissä ei kuitenkaan pidä poistaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta kieltää tai estää oikeastaan lääkkeiden kaupankäynti verkossa. Sitten se, että on määriteltävä tarkemmin lääkeväärennökset, mitä sillä oikein tarkoitetaan. Maailman terveysjärjestö on tällaisen määritelmän jo laatinut ja se on otettava huomioon. Tässäkin asiassa esittelijän ehdotukset ovat oikeansuuntaisia. suuntaisia. Sitten olen oikein tyytyväinen siihen, että komissio pyrkii vahvistamaan jakeluketjuun osallistuvien toimijoiden valvontaa ja kaikkien eri lääkkeen vaikutusaineiden tai osatte-ainesosien valvontaa. Olisi myös hyvä, että laadittaisiin rekisteri kaikista toimijoista, jotka ovat mukana jakeluketjussa, ja myös kansalaisten pitäisi voida konsultoida tätä rekisteriä. Rekisterin tiedot pitäisi myös päivittää vuosittain. Tarkistuksissa 43-44 esittelijä vaatii tarkempaa valvontaa ja rikosoikeudellisia seuraamuksia. Viidenneksi me katsomme, että on viitattava seuraavaan seikkaan. Missään vaiheessa ei voida hyväksyä serti, sertifioimattomien lääkkeiden vientiä kolmansiin maihin. Kyse on nyt tästä ehdotuksesta numero 30. Ja näissä, viennissä on ehdottomasti huomioitava kansallisten viranomaisten valvonta ja erilaiset standardit. Myös kansalaisten täytyy voida saada jatkuvasti tietoa, jotta he voivat tehdä tietoisia päätöksiä. Sitä kautta voitaisiin myöskin torjua lääkeväärennyksiä, ihan sellaisenaan. Olemme siis samaa mieltä esittelijän kanssa. Lisäksi henkilötietojen suoja on hyvin merkittävä asia, erityisesti kansalaisten kulutustottumuksia koskeva tietosuoja. 28 tarkistus puolestaan on sellainen, johon emme voi yhtyä. Totta kai me olemme sitä mieltä, että kaikki lääkkeet, myöskin kaikki rinnakkaisvalmisteet on valmistettava niin, että niille on tietyt standardit, joita noudatetaan. Ehdottomasti turvamääräysten täytyy olla samat kaikille. Kiitos. Yeah, thank you very much. We have, uh, Paljon kiitoksia. Monet haluavat kantaa kortensa kekoon. Kahden minuutin puheenvuoroja. Kiitos. Muuten aika loppu kesken. Petä Liise, olepas hyvä. Kiitoksia. Johdanomaisesti toteaisin, että valitettavasti kollega Rova Grostet ei pääse paikalle. Ja ehkäpä minun puheenvuoroni ajan suhteen tehdään poikkeus, koska minä, minua on pyydetty esittelemään myöskin Rova Grostetin kommentit. Jos ei, niin silloin puhun vain omasta puolestani. Rova Grostet siis ei pääse paikalle. Hän on vaalipiirissä, on tärkeitä tehtäviä hoitamassa. Minulle kerrottiin tästä tilanteesta ihan hiljattain Työryhmätasolla tästä jo keskusteltiin, niin siksipä muistankin on suurin piirtein, mitä hän sanoi. Eli Kostet ja EPP-ryhmä on sitä mieltä, että Rova Matias on tehnyt erinomaista työtä. Siltä pohjalta voidaan hyvinkin lähteä jatkamaan tätä työskentelyä. Siksipä olemme näiden ehdotusten takana. Rova Gostet korostaa erityisesti tätä kaksinkertaisen oikeusperustan kysymystä. Mekin haluaisimme parempia määritelmiä käytettävän, eli että kyse ei ole piratismista, se on tärkeä asia, mutta vielä tärkeämpiä on se, että nämä väärennökset voivat olla myöskin haitallisia. Siksipä tarvitaan tämä tarkennettu määritelmä. Sitä kosteet kumppaneiden tukee. Eli direktiivin soveltamisalaa tulee laajentaa ja sitten mitä tulee tarkistuksiin 13 ja 14 sanktioihin liittyen, nekin voimme tietenkin hyväksyä. Joskin varjoesittelijä voi ne hyväksyä. Ja mitä tulee tarkistuksiin, jotka liittyvät internetkaupan käyntiin, Rova Gostet ehdottaa, että tämän väliajan voisimme hoitaa vähän lyhyemmin, ehkä kuusi kuukautta liian nopea aikataulu, mutta ehkäpä meidän tulisi joustaa IMKON suuntaan. Niin kuin kollega Ruth Behrendt sanoi, niin kollega Grostetkin on sitä mieltä, että tämä overboxin otetaan huomioon, eli yleinen kielto avata tämä pakkaus. Ja tässä siis Rova Grostetin terveiset Tiedän toki, että tämä viimeisimpään aiheeseen liittyen kaikki eivät ole samaa mieltä. Minä olen vähän kriittisemmin, kriittisemmin tähän suhtautumassa, sillä me emme ole vielä kovinkaan nopeasti saamassa käyttöön sellaista määritelmää, jossa tarkkaan sanottaisiin, mikä olisi tämä pakkauskoko ja, koko. ja mitä sitten internetkaupan käytiin tulee, niin olen kollegoiden kanssa täysin samaa mieltä, mutta tuomioistuinhan antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden reseptillä liikkeiden suhteen kieltää kokonaan internetkaupan käynnin. No jos näin todellakin toimittaisiin, niin silloin tämä ongelma olisi saata ratkaistua paremmin kuin nyt tästä asiasta vain keskustelemalla esimerkiksi. Tämä voitaisiin ehkä jossain johdatosan kappaleessakin mainita. Ja viimeisin huomiooni kuuluu, että meidän tulee kyllä tehdä hartiavoimin töitä, jotta tämä seuranta todellakin toimii. Eli että jos joku erä on väärennetty, niin kyllähän potilaita täytyy informoida tilanteesta, mutta pitää kyllä paikkansa, että huolenaiheita voi olla myöskin valmistajilla. Tietoa voidaan käyttää väärin, sillä näin voidaan päästä käsiksi niihin tietoihin, että ketkä apteekkarit kuinkakin usein määräävät mitäkin lääkkeitä joten kyllä tässä täytyy huomioida myöskin nämä henkilötietojen suojaamiskysymykset. Kiitoksia. No, melko lailla tarkkaan kaksi minuuttia käytitte. Terveiset Grostetille ja kiitokset myös teille. Ja seuraavat puhujat. Have to practice with you my name for... Kiitoksia. Minun nimeen, nimeäni täytyy varmaan jossain vaiheessa kahvikupin ääressä vielä harjoitella lausumaan. No niin, Mariselle kumminkin äh, lämpimät kiitokset erinomaisesta mietinnöstä. <clears throat> Hän on tehnyt äh, hyvää työtä erityisesti tämän oikeus, oikeus äh, perustan laajentamisen osalta, mutta mitä, erityisesti mitä tulee yhteistyöhön ja sitten nettikaupan suitsemiseen. Kolme asiaa. Kun internetistä puhutaan, ei siinä itse internet, joka, joka sitä tuotetta siellä myö, vaan asia, asiakashan sen tuotteen jollakin tavalla saa. Ehkä hölmö esimerkki, mutta tähän nyt perustella. Yrittää lähettää rahaa DHL tai FedExin kautta luottokortilla. Ei onnistu. Me olemme avanneet oven. Et me olemme päättäneet nyt syödä, sitten myydä, myydä tosi vaarallisia tuotteja, tuotteita, kuten lääkeaineita internetissä. Nyt me olemme pulassa. <clears throat> Ihmistähän pitäisi tietää, että, että on todella vaarallista ostaa lääkkeitä muualta kuin äh, apteekista. Siis jostain virtuaali apteekista. Sitten mitä tulee rinnakkaislääkkeisiin, äh, nämä, sikäli kun tiedämme, että nämä rinnakkaislääkkeitä, vähennetään vähemmän kuin alkuperälääkkeitä, alle, alle 1 prosentti, alle 1 prosenttia ylipäätänsä lääkkeistä väärennetään. Eli pidetään sitten alkuperälääkkeiden tai geneeristen lääkkeiden osalta voimassa samat määräykset Eh, tai ei sitä ollenkaan, siis jos hinta nousee kolmesta neljään euroon, siihen eh, se sisältäköön sitten kaikki hintaan vaikuttavat eh, kriteerit sitten uudelleen pakkaus. Meidän pitää tätä aika, aikataulua vielä miettiä. Tämä lainsäädäntöä täältä on turha odottaa alle kolmen vuoden, mutta kuitenkin äh, kansallinen lainsäädäntö, äh, kansallista lainsäädäntöä kaivataan kiireisesti. Äh, muitakaan, muualtakaan ei mitään, mitään esimerkkiä ole. Joka tapauksessa potilas ansaitsee lääkkeensä alkuperäpakkauksessa, muuten sen on riski keep that in mind. Kiitoksia. Joo, pidetään mielessä, harjoitellaan. Janos Oder, toivottavasti nyt meni edes sinne päin. Elnök úr, egy rendhagyó Kiitoksia, herra puheenjohtaja. E, ajattelin lähestyä asiaa vähän epätavallisin keinoin. Toivottavasti se teille sopii. Haluaisin esittää kysymyksen esittelijälle ja varjoesittelijälle ja vastauksen jälkeen haluaisin saada puheenvuoron uudemman kerran, jos se vain onnistuu. Esittäkää kysymys, jossain vaiheessa sitten vastaus tulee. Ei meillä aika ole loputtomasti käytettävissä, joten esittäkääpäs kysymys. Äh, tulajdonképpen a se az egyetlen egy szó lesz, vagy egy szám lesz, tehát viszonylag kevés időt veszel a Vastaus tulee olevan sana tai luku, joten ei se nyt mikään hirmuinen juttu ole. Tietävätkö kaikki läsnäolijat, kuinka suuren osan lääkeväärännyksistä kuinka suuri osa lääkeväärännyksistä myydään internetin välityksellä. Asiantuntijat, lähtevät siitä olettamuksesta, että luku on noin 80 90 prosenttia, mutta muitakin kommentteja on esitetty. Yli puolet netin välityksellä välitetyistä lääkkeistä ovat väärennettyjä, näin oletetaan. No miksi tämä on niin mielenkiintoinen kysymys? Rouva Matias mainitsi, että että kollega Ferhoigen esitti järisyttäviä lukuja väärennettyjen lääkkeiden lukumäärästä, mutta komission viimeisimmässä ehdotuksessa ei sanallakaan mainita internetmyynnistä. Esittelee tietenkin puuttuu tähän, mutta hänen valitsemansa lähestymistapa ei ratkaise tätä ongelmaa. Haluaisin käytettävän sellaista ratkaisumallia, joka tuli myöskin mainittua, eli että jäsenvaltioille kerrottaisiin, että heidän tulisi kieltää internetin välityksellä tapahtuvaa lääkeaineiden kauppa, koska se on se suurin riskitekijä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana Judith Merkins. First I'd like to indeed, uh, uh, extend my Kiitos. Ensinnäkin haluaisin onnitella Marisa Matiasta tästä erityisen hyvin laaditusta perinpohjaisesta mietinnöstä. Ja se sisältää kuluttaja- ja teollisuusnäkökohdat. Olen samaa mieltä siitä, että potilaiden turvallisuus pitäisi asettaa ensisijalle. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tämä ehdotus koskee nimenomaan lääkeväärennösten torjumista. Tämä täytyy pitää mielessä. On hyvä asia, että nyt verkon väärinkäyttö on tässä mukana ja minä tuen Dagmar Ruth Perentsin kantaa siinä, että meillä pitäisi olla luettelo turvallisista lähteistä ja meidän pitäisi myöskin tiedottaa kuluttajille tästä luettelosta, jotta he tietäisivät, kuinka luetteloita käytetään. Ei ole mitään järkeä laatia luetteloita, jos kuluttajat eivät osaa sitä käyttää meillä pitäisi olla myös selkeä linja sellaisista lääkkeistä, jotka vaativat reseptin ja jotka eivät vaadi reseptiä. Ja se nyt pitäisi kuulla tähän asetukseen myös. Täällä määritti, mainittiin myöskin jo lääkeväärennösten määrittäminen ja WHOn määritelmä. Mikä on se todellinen tunnustettu määritelmä lääkeväärennöksille ja meidän pitäisi tehdä ero tämmöisiin tarkoituksenmukaisiin, tarkoituksenmukaisten virheiden ja muiden tällaisten asioiden välille. En ole aivan täysin mieltä Matiaksen kanssa tällaisista rutiinitarkastuksista. Mielestäni meidän pitäisi suhtautua tarkastuksiin realistisesti. Me emme voi odottaa kaikkea muulta maailmalta, jos me toimimme vain EU-ssa. Meidän täytyy vahvistaa tietysti omaa järjestelmäämme, joka sisältää myös tarkastukset, mutta tässä järjestelmässä täytyy todellakin nojautua valmi, lääkevalmistajien vastuuseen ja näihin lähteisiin. Kiitos. Kiitoksia Karl Schlüter. And, uh, we... Mehän missä mistä kenkä puristaa. Me täytyy myös huolehtia siitä, että me tulee vahingoittaneeksi kolman, kolmansien maiden äh, mahdollisuutta äh, saada äh, lääkkeitä, niin kuin viime vuonna esimerkiksi kävi Brasilian kanssa. Täytyy muistaa, että huolehtia siitä, että tullikaan ei sitten syyllisty laittomuuksiin, kun takavarikoin mukaan väärännettyjä on, onnea ja menestystä vaan esittelijälle. Mutta muutosesityksenne kolme kiikastaa siinä mielessä, koska sen ei pitäisi vaikuttaa ää, ää, tähän ää, <clears throat> patentilainsäädäntöön tai teollista tekijänoikeuksia. Ei sitä voida välttyäkään. Ää, jotkut ovat hyvin ää, kallii, ää, ovat kalliita ja silloin tietysti myöskin laittomuu, laiton kauppa tuottaa merkittävän voiton. Jos ajatellaan tällaisia muita yleisiä lääkkeitä, antibiootteja ja näin poispäin. Siinä on tietty hintalogiikka, siis tutkimuksesta saa sitten korvauksen, mutta sitten patentin umpeutumisen jälkeen kuka tahansa voi valmistaa sitä. Tämä on paljon halvemmalla. Näin ollen myöskin tietysti väärentämisinto laimenee. Ehkä, ehkä komissiolta voitaisiin pyytää selvitystä siitä, että mikä, mikä on tämä hin, hinnan tuotantokustannusten ja teollis tekijänoikeuksien välinen suhde. Se olisi yksi tapa lähestyä koko, koko tätä ää, väärennyskysymystä lähteä tätä hintarakennetta äh, selvittämään. Paljon kiitoksia. Ihmettelen, että kaikki kellot käyvät eri aikaa ja yleensä vielä väärää sellaista. Kello on enemmän kuin mitä kello näyttää, joten komission esiin edustaja Tiabega, annan teille neljä minuuttia aikaa sitten esittelijä Martinille, Matiakselle vielä neljä minuuttia ja sitten päätämme keskustelun. Olkaa hyvä halten. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Neljä minuuttia riittää ihan lyhyesti ja ytimekkäästi. Minäkin haluaisin kiittää esittelijä Matiasta hänen tekemästään työstä. Mitä sisältöön tulee? Ehdotetut menettelyt internet-kaupankäyntiin liittyen menevät siihen suuntaan, että ne toivottavasti eivät aiheuta komissiossa ongelmia. Ja toivottavasti me emme tarvitse uusia välineitä internetin internetkäytön lainsäädännön harmonisoimiseksi. Tuskin nämä aiheuttavat mitään ongelmia. Mitä tulee tarkastuksiin, niin sanottakoon, että mietintöehdotuksesta löytyy yksi kohta, joka, jolla on melkoisia vaikutuksia, erityisesti riskiarvioinnin näkökulmasta katsottuna. Sitä tulisi tarkastella uudemman kerran, eli näiden lisäaineiden merkitys. Kyse on eri aineryhmästä kuin mistä on kyse, kun puhumme näistä vaikuttavista aineista, eli nämä kyllä pitää pitää erillään toisistaan. Mitä tulee sitten sanktioihin, niin sanottakoon, että Euroopan neuvostossa pyritään hyväksymään yleissopimus ja neuvottelut ovat jo aika pitkällä ja tästäpä syystä meidän tulee olla varovaisia, ettei tässä synny näihin työn alla oleviin määräyksiin verrattain ristiriitaisia ehdotuksia. Ja minä en usko, että mutkakysymykset aiheuttavat ongelmia, mitä tulee näihin turvallisuusaspekteihin. Mielestäni meidän tulisi välttää eri lääkeaineryhmiin erilaisia turvatekijöitä. Meidän täytyy muistaa, minkälaisia kustannuksia täytäntöönpanon puolelta syntyisi erityisesti jos katsotaan, millä tavalla näitä turvatekijöitä sitten vielä varmennetaan. Tästä tulee melkoinen työmäärä. Ja mitä tulee sitten voimaan astumiseen, on tietenkin selvää, että mahdollisimman pikaisesti näiden määräysten tulisi astua voimaan, mutta ehkäpä tässä tulisi katsoa myöskin poikkeustilanteita, eli että myöskin näiden tarkastusten suhteen käytettäisiin jotain realistisempaa ratkaisumallia. Erityisesti maahantuojien suhteen tämä on erittäin tärkeää. Eli jos tässä nyt halutaan ottaa mahdollisimman nopeasti tämä järjestelmä käyttöön, niin meidän täytyy muistaa, että olemme realistisia. Euroopan neuvosto on kantanut oman kortensa kekoon Silloin omat tarkastajat maailmalla tarkastelemassa tilannetta, myöskin jäsenvaltioilla näitä tarkastajia on, ja en sitten tiedä, että paranisiko tilanne, jos me nyt yksi kaksi otettaisiin tämä järjestelmä käyttöön. Me siis ehdotamme, että tarkistuksia toteutetaan, mutta kyse ei ole komission väestä, joka näitä tarkastuksia toteuttaa. Tietenkin haluamme realistista toimintaa, realistisia ratkaisumalleja. Jokaisella on oma taakka kannettavana, mutta kyllä kaiken kaikkiaan realismi on tarpeen ja tässäpä sitten neljä minuuttia vierähtikin. Aivan sekunnilleen neljä minuuttia. Kiitokset kollega Tieberga näistä kommenteista ja loppupuheenvuoro sitten esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos kaikille. No, neljässä minuutissa en luonnollisesti voi vastata kaikkiin esitettyihin kohtiin. Mutta olen kuitenkin hyvin tyytyväinen tähän keskusteluun, koska vaikuttaa siltä, että täällä on tuotu esiin asioita, joista monista ollaan jo yksimielisiä. Joitakin kohtia kuitenkin täytyy vielä keskustelussa syventää. Minusta vaikuttaa siltä, että on selkeästi siis asioita, joita on vielä täsmennettävä ja luonnollisesti jatkamme yhteistyötä ja keskustelua tarkistusten muodossa. Ja minusta nyt vaikuttaa siltä, että erityisesti turvamääräyksistä täytyy käydä keskustelua tämän direktiivin yhteydessä. Ja myös siitä on jo keskusteltukin. Haluaisin jälleen kerran pyytää, että täsmennetään noita Lissabonin sopimuksen artikloja oikeusperustan suhteen, joita on muutettava. Ja sitten vielä viimeinen seikka. komissio hyväksyy nyt tämän internetkysymyksen ja siihen olen erityisen tyytyväinen, koska mielestäni verkkokauppa on erityisen tärkeä ja siksi on hyvä, että komissio suhtautuu tähän ehdotukseen myönteisesti. No sitten puhuttiin varoista, joita meillä on käytettävissämme. En siis voi nyt tässä ottaa esille kaikkia asioita ja kommentoida kaikkia huomioita. Mutta joka tapauksessa olisi hyvä, että jäsenvaltiot ja komissio toimivat yhteistyössä kolmansien maiden viranomaisten kanssa. Tämä ei ole tähän asti vielä ollut riittävän täsmällistä. Nyt vaikuttaa siltä, että tästä on hyvä jatkaa neuvotteluja ja keskusteluja. Ja meidän pitää erityisesti puuttua näihin turvamääräyksiin niitä koskeviin erityiskysymyksiin jatkossa. Varmaankin täytäntöönpanosta tulee yksinkertaisempaa näiden perustojen ansiosta ja kun otamme huomioon tiedot, joita käytettävissä on. En halua tässä nyt puhua pidempään. Minähän jo puhuin melko kauan tuossa al- alkupuheenvuorossani. Totean vain, että odotan edelleen teidän kommentteja ja jatkamme keskustelua tästä ja pääsemme vielä muista seikoista sopimukseen. Kiitos. Tarkistukset on jätettävä 9. helmikuuta 12 mennessä. Huhtikuussa sitten äänestys. Näin olemme päässeet päivän esityslistan loppuun. Huomenna jatketaan koordinaattoreiden kokouksella kello yhdeksän, koko porukka sitten kymmenen.